pyytää teitä viettämään minuutin hiljaisen hetken muistaaksemme valtavan kauhistuttavan maanjäristyksen uhreja Japanissa, mitä tapahtui viime keskiviikkona. Ja niitä tuhansia henkilöitä, jotka ovat ilman kotia ja elintarvikkeita ja peruselintoimintojen ylläpitämismahdollisuuksia. Muistakaa me heitä. Grazie. Kiitoksia. Volevo anche comunicare. Haluaisin ilmoittaa teille myös, että minulla on tarkoitus kirjoittaa nimissänne kirje Japanin parlamentin ulko- ja puolustusministeriölle ilmoittaaksemme, ilmaistaksemme solidaarisuutemme tänä vaikeana historiallisena hetkenä Japanin historiassa. Haluaisin kertoa teille myös, että AFETin puheenjohtajakokous on päättänyt, että protokolla eli pöytäkirja, joka antaa Ukrainalle mahdollisuuden osallistua unionin ohjelmiin ja se on siis kohdassa 12 esityslistalla, on hyväksyttävä yksinkertaisen menettelyn myötä artiklan 46 nojalla ilman tarkistuksia. Jos ette tätä vastusta, niin voin nyt sitten tämän pöytäkirjaehdotuksen kirjata hyväksytyksi ja se kirjataan pöytäkirjaan huhtikuulle. Ei näyttäisi olevan vastalauseita, joten voidaan toimia tällä tavalla. Sitten minulle on kerrottu, että on suoritettava tiettyjä äänestysjärjestyksen muutoksia. Davidin Mietinnön kohdalla on vielä ryhmiä, jotka joutuvat valmistelemaan äänestyslistansa erityisesti liberaaleilla. Tämä on vielä kesken. Ja tässä tilanteessa siirtyisin sitten äänestykseen, joka koskee Sivicin päätöslauselmaesitystä ennen kuin äänestämme Davidin päätöslauselmasta, koska tosiaankin siinä vielä on äänestyslistat kesken liberaalien osalta, joten nyt, jos haluaisitte ottaa sieltä äänestyskorttinne käyttöön, niin pääsemme aloittamaan äänestyksen. Edustaja Sivic haluaa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos. Herra puheenjohtaja, minä haluaisin koota yhteen työn, jonka tänään pitäisi päättyä tähän äänestykseen, ennen niin tapahdu mitään keskustelua, mutta olisi kuitenkin asioita, joista pitäisi puhua, mutta huomaan kuitenkin, että menettely on toiminut. Ajattelen varjoesittelijöitä. Meillä on ollut joitakin hyvin intensiivisiä kokoontumisia, jotka ovat johtaneet siihen, että 200 tarkistuksesta jäi, valittiin vain ehdottoman välttämätön. Vähäinen osatyö oli hyvin hyvässä yhteistyössä tehtyä ja valmistelu oli erinomaista. Varjoesittelijät olivat joutuvat olemaan poissa, mutta heidän tilallaan oli hyvin asiantuntevia henkilöitä. Kaikissa varjostelijoiden tapaamisissa oli mukana myös Rova Giacomo, joka edustaa Euroopan kansanpuoletta ja haluaisin selvästi kiittää häntä tästä. Eiliseen puoleen päivän asti valmistelimme äänestyksen sellaista vaihtoehtoa, joka merkitsi sitä, että se sai hyvin voimakasta tukea eri ryhmiltä, mutta iltapäivällä kansanpuolue sitten vetäytyykin kahden tarkistuksen takaa, mikä johti siihen, että tämä harmonia katosi. Kompromissihan perustuu siihen, että jokainen ryhmä luopuu jostakin, mutta jos iltapäivällä vetää tuen joltakin asialta niin, että ei enää jää mitään mahdollisuutta löytää mitään puolivälin ratkaisua kannanottoon, se merkitsee sitä, että se on poliittista kulttuuria, jota harjoitetaan muualla, mutta ei täällä meillä. Minusta tämä oli tällaista viime hetken kiristystä. Olin aika yllättynyt tästä ja tästä syystä äänestyksessä tänään joudumme tilanteeseen, jossa kompromissi on hyvin pirstaleinen. Ja se johtuu siitä, että ei ollut mahdollisuutta esittää argumentteja. Kansanpuolue on jättänyt meidät muut kumppanit yksin, jolloin nousevat esiin enää sitten voiman argumentit. Minusta tämä on hyvin valitettavaa. Tässä näyttää siltä, että nyt voima voitti kaikki argumentit. Tämä ehkä johtaa kistoihin äänestyksessä. No, no niin, ei oltu ajateltu käytävän keskustelua tästä aiheesta, mutta annan nyt puheenvuoron edustaja Brokille, joka puhuu ryhmältä puolesta ja sitten päätän keskustelun. Olkaa hyvä, edustaja Brok. Herra puheenjohtaja, minä ymmärrän, että herra Sievich on ehkä onneton siksi, että erinäistä kysymyksistä on erilainen näkemys, joka on muotoiltu niin, että siltäkin pohjalta on mahdollista saadaankaan kompromisseja, mutta jos on olemassa pätevä kompromissiehdotus, niin silloin poliittisten tulee keskustella niistä. Ja tällaisista olosuhteista täytyy keskustella, mikä merkitsee sitä, että automaattisesti ei hyväksytä kaikkea ja että kollegoilla saattaa olla käsityksiä, joiden mukaan pitäisi tehdä muutoksiakin, mikä on täysin normaalia poliittisessa pelissä. Ja jos aika on puoli päivää, niin voidaan löytää kenties kaikesta olimatta tällainen keskilinja ja päästä jonkinlaiseen tulokseen. On valitettavaa, että herra Sieviets reagoi niin kuin reagoi. Me olemme osoittaneet hyvää tahtoa, olemme olleet valmiita kompromisseihin, mutta täytyy myöskin ottaa huomioon ryhmien sisäinen demokratia. Ja Rova Janaku on selkeästi pyrkinyt tarjoamaan kompromissia myös tässä kysymyksessä – hän työskenteli hyvin intensiivisesti aiemman kompromissin parissa, mutta hänellä oli kahdesta kohdasta hiukan erilainen näkemys, jolloin ei tämä pitäisi johtaa siihen, että ruvettaisiin puhumaan jostain voimapolitiikan käytöstä, eikä siitä, miten se voisi vaikuttaa mahdolliseen yhteistyöhön. No ne prevista una Tästä ei ole ajateltu käytävän keskustelua tässä. Annoin esittelijän puhua ja myöskin ryhmän edustajan puhua tästä aiheesta, mutta No niin, sanokaapa nyt sitten esityslistan kohta, josta haluatte käyttää puheenvuoron, niin saatatte puheenvuoron saada. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tehdä työjärjestyspuheenvuoron tästä pienestä muutoksesta tiedoissa. Mielestäni kaikki ei sujunut aivan asianmukaisella tavalla. Tämä, että EPP on vetäytynyt pois kompromissitarkistuksesta ja kohdasta viisi se ei ollut mikään ryhmäpäätös. Siitä ei koskaan ryhmässä äänestetty. Eikä sitä näin ollen voida pitää minkäänlaisen demokratian voittona. Kiitos. No niin, aloitetaan sitten äänestys. Demokratia käy nyt toteen, koska pystytte äänestämään siitä, mitä tapahtuu. Ilman mitään keskustelua kappale yksi tarkistus 36 puolesta, käsi ylös 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan vastaan. Ei näytä selvältä, eli tarkastetaan sähköisesti 41. Äänestys käynnistyy. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 33 vastaan, 23 puolesta, eli hylätty. 42 vedetty pois, 43 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 44 vedetään pois, 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 50 puolesta vasta- niin, 49 haluaisitte, että tarkastetaan sähköisesti selvä. Äänestys käynnistyy 49. Äänestys päättyy. 34, 23 hylätty siis. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 tarkastetaan myös sähköisesti. Äänestys alkaa. Niin, puuttuu kolme ääntä. Voidaan lopettaa siis 30, 26 hylätty, 51 siis putoaa pois, 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 50, 56 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten suullinen tarkistus 2, tarkastuksen 57, puoli vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty hylätty. 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hmm. Ei näytä selvältä. Tarkistetaanpa sähköisesti. 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 34 vastaan, eli hylätty. 64 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty, ei vaan hylätty. 67 puolesta, anteeksi 65 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, ku, 70, ei hetkinen, 69, siis 69 äänestetään nyt puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 70 puolesta vastaan, tyhjää ja sanoisin, että hylätty, mutta koska ei ole ihan varmaa, niin avataan sähköinen äänesty, äänestys tarkistuksesta 70. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 31 vastaan, eli hylätty. Eli tasatuloksessa näin käy. Ja sitten siirrytään 71, koska 70 hyväksyttiin. Sitten 71 puolesta vastaan. Tyhjää. No, tyhjää ei laskettu, mutta hylätään. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten tarkistettu 74 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty ja suoraan 80 puolesta vastaan. Ei näytä selvältä, joten sähköinen äänestys tarkistuksesta 80 alkaa. Äänestys päättyy. 37 vastaan, 24 puolesta, eli hylät. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 ja siitä kolme puolesta suullisessa puolesta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 Äänestys päättyy. 31, 31. No, epäilys oli aiheellinen, eli ei mene läpi tämä. 95 puolesta vastaan. Ja tämäkään ei näytä selvältä, eli täytyy tämäkin tarkastaa sähköisesti. Äänestys alkaa 95. Äänestys päättyy. No tämä hyväksytään 35 puolesta 26 vastaan. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 100 putoaa pois, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102 puolesta vastaan. Eipä ole selvä. Eli sähköinen tarkistus 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 vastaan, 39 puolesta hyväksytty, 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Ja sitten tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissin nelonen. Haluatteko, että tarkastetaan 114? No selvä, tarkastetaan. Äänestys alkaa. 114 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 24 vastaan, eli hyväksytään. Kompromissi nelonen nyt puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja sitten 126 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan, ei näytä selvältä. 127 tarkistus sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki ovat äänestäneet. Jaha. 31 puolesta 32 vastaan. No sitten 128 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 132 puolesta vastaan tyhjää hylätään 133 puolesta vastaan tyhjää hylätään 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 135 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 136 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 137 puolesta vastaan, tyhjää, hylätään 138 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 100 41 puolesta vastaan tyhjää, hylätään 142 puolesta vastaan tyhjää, hylätään 143 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 144 puolesta vastaan tyhjää, hylätään 145 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 146 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta ei vaan hetkinen niin korjaan. 154 hyvä, hyväksyttiin, joten silloin mennäänkin 150 kahdeksaiseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 160 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan ei näytä selvältä ensimmäisestä osasta äänestetään sähköisesti uudestaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 vastaan 24. Toinen osa putoaa pois ja sitten 161 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 162 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 164 sitten puolesta vastaan ja hyväksytty 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten tarkistus 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty 182 puolesta vastaan. Ei näytä selvältä. 182 sähköinen äänestys käynnistyy. Äänestys päättyy. 30, 32 vastaan 32, yhteensä 64, eli ei mene läpi. tulos. Hylätään. Ja sitten 183 puolesta vastaan tyhjää. No sanoisin, että hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja, no minä sanoisin, että hyväksytty, mutta no tarkastetaan sähköisesti. 188, jos ei ole selvää, niin on aivan oikein, että tarkastetaan. Meillä on täällä neljä silmää käytössä. Ehkä sinä olet oikeassa. Niin. 64, 45 puolesta ja 19 vastaan, niin kannattaa vaihtaa laseja näköjään. Tärkeintä on aina tavoite, mutta niin. Parempi, että täällä pysytään hereillä. Sitten 189 puolesta vastaan tyhjää. No, sanoisin, että hyväksytty, mutta tällä kertaa olen nyt taipuvainen kyllä tarkastamaan sähköisesti. 189 äänestys käynnistyy. Lähes kaikki ovat äänestäneet. Nyt ovat kaikki äänestäneet, eli 44 vastaan 20 puolesta, eli hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 196, jossa on suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 10 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 11 putoaa pois, sitten 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan. No ei näytä selvältä. Eli 19 tarkastetaan sähköisesti äänestys käynnistyy. Äänestys päättyy. 35 vastaan, 27 puolesta, eli hylätään. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 2, äh, 22 puolesta vastaan, tyhjää, ei näytä selvältä. 22 äänestys sähköisesti alkaa. Äänestys päättyy. 27 vastaan 35 puolesta, eli hyväksytty. Sitten tarkistus 24 puolesta ty- vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrytään tarkistukseen 31 puolesta vastaan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 ykkönen. Siis vielä puuttuu neljä ääntä. Äänestys päättyy. 38 vastaan, 25 puolesta, eli hylätään. Ja tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kakkonen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, nelonen puolesta vastaan, ja hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää puol- hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten vielä lopullinen äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 64 puolesta, yksi vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelut, niin kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Nyt voimme sitten siirtyä äänestämään Davidin äänestyksestä ja tässä välillä onkin saapunut jo äänestyslista, tai äänestyslistat ovat saapuneet niille ryhmille, joilla niitä ei vielä ollut, joten voidaan siirtyä äänestämään. Pyytäisin nyt, jaa, täällä on pyydetty puheenvuoro edustaja Viigenin taholta, joten olkaa hyvä. Niin, vain työllistyspuheenvuoro puheenvuoro sosiaalisten ja demokraattien ryhmän puolesta. Haluaisin pyytää, että tulevaisuudessa kun meillä on yhden päivän kokouksia ulkoasevalikunnassa, ettei aloitettaisi äänestyksellä, koska saatoitte nähdä, että oli ongelmia, jotka nousivat esille viime hetkellä. Meillä ollut aikaa käydä keskusteluja kunnolla. Keskustelu it- itäisestä naapuruspolitiikasta. Jotkin ryhmillä ei ollut äänestyslistoja, joten pyytäisin, että toimittaisiin niin, että äänestykset ovat iltapäivällä, vaikka se näyttäisikin sitä, että ne ovat pitkiä. Toisaalta olemme keskustelleet ja tulleet siihen tulokseen, että olisi hyvä kenties lykätä äänestyssä täysistunnossa Brysselin, Brysselistä seuraavaan Strasburgin täysistuntoon. Tämä vain nyt ajatellen suuntaan tai antavasti tietoa siitä, mikä on sosiaalisen demokraattien kanta tässä valiokunnassa, niin että meillä jää enemmän aikaa keskustelulle tästä mietinnöstä su questa... Selvä. Tästä toisesta vastalauseesta lähtien ta- tai sen jälkeen puheenjohtajakokous päättää kalenterijärjestyksestä. No ensimmäisestä voimme tietysti todeta, että äänestys voi tapahtua iltapäivällä, mutta sitten meillä on ministerin kuulemisia ja muutakin ohjelmaa tässä ollut, niin meidän on täytynyt järjestää tämä kokous aivan käytännön ehtojen pohjalta, mutta tietenkin teidän vastalauseenne otetaan huomioon, ellei tällaisia muita pakottavia asioita ja ehtoja ole tässä. No mutta on selvää, että täytyy äänestää, edustaja Siivic. Meillä on vähän aikaa, joten 30 sekuntia vain puheenvuoroa teille, joten nopeasti. Tuen voimakkaasti ajatus siitä, että lykätään äänestystä Strasbourgin viikolle, koska silloin meillä on mahdollisuus päästä parempiin kompromisseihin. Ja jos tätä työryhmä on valmis tukemaan. Olemme valmiita edistämään, että lykätään. Selvä kompromissi ykkönen. Lähdetään äänestämään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 56 puolesta vastaan ty- tyhjää hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja 61 putoaa pois. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 puolesta. Äh, hetkinen 64 oli ihan selvä, mutta 64 tarkastetaan nyt sitten äänestys käynnistyy sähköisesti.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 tarkastetaan vielä sähköisesti. Äänestys käynnistyy. Vielä kolme edustajaa äänestämättä. No, kuitenkin äänestys päättyy nyt. 32 puolesta, 29 vastaan, eli hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75, anteeksi 76, 75 päs puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkastus 100, jossa on Gomesin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 101 putoaa pois, 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 jossa on suullinen tarkastus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää sanoisin hyväksytty, mutta tarkastetaanpa. 110 äänestys käynnistyy. Vielä puuttuu kolme ääntä. Äänestys päättyy. 28 vastaan, 33 puolesta, eli hyväksytty. Saattaa 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja sitten 100, 113 seuraavaksi, niin 113 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta. 114. Niin, haluatteko käyttää puheenvuoron? Hetkinen, annetaan puheenvuoro edustaja Davidille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysyisin kollegoita, jos voisivat hyväksyä suullisen tarkistuksen tästä tarkistuksesta. Ja se olisi seuraavanlainen tuntee huolta euron välimeren vapakauppa-alueesta, jossa statuskoosta vaatii konkreettista jatkoa neuvotteluille. Ja nyt sitten nämä sanat. Ja kun tavoitteet täytyvät silloin saadaan aikaan kunnollinen vapakauppa-alue, siis lisättäisiin sanat, ja silloin kun vaatimukset on täytetty. When the requirements are met. Selvä. Ei ole vastalauseita, joten voimme äänestää siitä tällä suullisella lisäyksellä 114 siis puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 hetkonen 137. Tarkastetaan sähköisesti. Äänestys käynnistyy 137 äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy 137. 35 vastaan, 29 puolesta, eli hylätty. Sitten 140 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 141 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 142 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 143 puolesta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 Äh, hylätty 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksainen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 putoaa pois. Sitten 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 putoaa pois. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 ei vaan, hetkinen, kompromissi 11 ensin puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 181 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 182 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 20 Sairsvoskin suullisella lisäyksellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta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 tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 39. Ja siinä on esittelijän lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta Hetkinen, 40 halutaan tarkastettavaksi selvä. Tarkistetaan sähköisesti. 40 äänestys käynnistyy.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 vastaan tyhjää. No, sanoisin, että hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 53. Ei, se jääkin pois, koska 13 hyväksyttiin, joten siirrytäänkin suulliseen tarkastukseen 0a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 16 puolesta. Jaha, ennen kuin äänestetään 16, annetaan puheenvuoro esittelijälle. Just to take... Puheenjohtaja, haluaisin vain sen huomioon, että tässä on kirjoitusvirhe kun tässä päivämäärässä pitäisi olla puhua 10. maaliskuuta eikä 11. päivästä maaliskuuta. Eh, Selvä. Merkitään tämä tiedoksi, tämä tarkennus. Ja nyt äänestetään tarkistuksesta 16 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmonen puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Nelonen, viitonen ja kuutonen. Äänestetään niistä yhtenä blokkina, jos sopii. Eli 4, 5 ja 6 nyt äänestyksessä puolesta. Vastaan tyhjää. Kaikki hyväksytty hyväksytty. Sitten seiska putoaa pois ja samoin kahdeksas. Ja sitten yhdeksäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestetään sähköisesti sitten koko päätöslauselmaesityksestä sähköisesti. Possiamo chiudere. Ja äänestys päättyy, vaikkakaan kaksi kollegaa on vielä äänestämättä. 58 puolesta yksi vastaan kaksi tyhjää. Onnittelut edustaja Davidille erinomaisesta tuloksesta. No seuraavassa esityslistan kohdassa sitten ryhdymme kuulemaan. Ja edustaja Neits vielä haluaa pitää puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, <clears throat> president and, and puheenjohtaja kollegat. Liberaaliryhmän nimissä haluaisin ensin äh, onnitella kollegaamme Davidia hänen mietinnöstään, jonka tässä hyväksyimme, mutta toiseksi vielä sanoisin, että meistä olisi parempi lykätä äänestystä täysistunnossa Strasbourgin istuntoon saakka, niin että voimme vielä sovittaa kantojamme toistamme kanssa yhteen ja näin pääsemään mahdollisimman seuraisimme valppaasti tätä nopeaa tilanteiden kehitystä. Tätä ei pitäisi pitää mitenkään sellaisena kantana, että me tätä vastustaisimme mietintöä. Mehän äänestimme sen puolesta. Kiitos. Selvä. Merkitsemme tämän tiedoksi, tämän teidän pyyntönne. Sitten on vielä edustaja Hauvit, joka haluaa pitää puheenvuoron. In the same vein and very... Niin, samassa hengessä. Meillä oli varjoesittelijänä Petralainen yhteistyöneuvosto raamatun osalta vasta mietinnössä. Jos me otamme tekstin sellaisen muutamista, se on meitä sitten voidaan syyttää siitä, että tämä oli viittämässä tämän hetken tapahtumiin. En tiedä, haluanko tätä lykätä, se jää ryhmien päätettäväksi, mutta valikunnan tulisi sanoa, että ehkä meidän tulisi etsiä kompromissitarkistuksia täysistuntoa varten, jotta mietintö olisi ajan tasalla ja relevanttia. Pyytäisin teiltä yhteistyötä tässä asiassa. Va bene, senz'altro. Eh, a questo punto... Il... Niin, tässä vaiheessa nyt sitten ministeri on äärimmäisen täsmällisesti saapunut paikalle ja hän onkin jo täällä puheenjohtajien pöydässä ja pyytäisin kollega Paskua sitten astumaan tilalleni ja tervehdin ministeriä tässä vaiheessa ja annan paikkani kollegalle. beautiful, beautiful president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 Okay, let's start because we are already... Hyvä, me aloitamme, koska olemme jo parikymmentä minuuttia aikataulusta jäljessä. Ja meillä onkin aika laaja esityslista ja ajoissa pitäisi kuitenkin ehtiä hoitamaan asia loppuun. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Erän Vaskomo, Eurooppa-asiain varapääministerin Makedonian entistä Jugoslavian tasavallasta Makedonista herra Vasko Naumovskin. Ja sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Tsatsimar Markakiksen, joka johtaa valtuuskuntaa, joka käsittelee suhteita tähän maan kanssa. Hän on mukana me täällä edessä. Ja sitten myös muut valtuuskunnan jäsenet ovat paikalla. Te varmasti tiedätte, että nyt on aika todellakin keskustella teidän maanne tilanteesta ja Äh, ehdokkuudestanne EU-hun ja tämän jälkeen me tulemme sitten keskustelemaan kehityskertomuksesta. Jatkamme keskustelua siitä ja minä toivon, että tämän lopuksi meillä kaikilla on parempi ymmärrys tilanteesta ja pystymme etenemään asiassa. Joten näin ne sanoin pyytäisin ministeriä jatkamaan. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat parlamentin jäsenet. On suuri tilaisuus meille, tai minulle puhua teidän teille ulkoisen valiokunnassa tänään ja kertoa viimeisimmistä kehityksistä maakerronissa 2010 ja myös tästä päätösosman luonnosta, jonka herra Zoran Dahler on laatinut. Haluaisin ensinnäkin kiittää herra Dahleria hänen arvokkaasta mietinnöstään ja panoksestaan EU-agendalle ja miten tämä on kaikki vaikuttanut meidän maamme lähentymiseen EU-hun. Meillä on läheistä yhteistyötä ollut herra Dallerin kanssa ja tämä tulee jatkumaan herra Taalerin kanssa jatkossakin. Lyhyesti haluaisin ottaa esille joitakin viimeaikaisia kehityksiä omassa maassani tai meidän maassamme haluaisin sanoa, että me arvostamme kovasti vuoropuheluja, joita harjoitamme Euroopan parlamentin kanssa ja sen jäsenten kanssa. Jotkut jäsenet ovat jo vierailleet meidän maassamme ja ovat myötä vaikuttaneet tietoisuuden lisäämiseen, lisäämisessä ja ovat vieneet Eurooppa suuntamme eteenpäin. Haluamme puhua rakentavasti kysymyksistä, jotka kiinnostavat meitä molempia ja parlamentti ja sen ovat meille tässä suhteessa erittäin tärkeitä ja aina huolella otamme tämän hallituksella myös huomioon maassamme. 2011 on 20. vuosipäivä siitä, kun maamme sai rauhanomaisesti itsenäisyyden Jugoslaviasta. Se oli ainoa maa, joka onnistui rauhanomaisesti. Viimeisen 20 vuoden aikana Makedoniasta on tullut varsin luotettava kumppani ja todellinen liittolainen myös EUlle. Makedonia on aina ollut oikealla puolella yhdessä EUn kanssa, oli kyse sitten kriisistä 90-luvulla Balkanilla tai oli kyse vuoden 1990, 99 Kosovon kriisistä tai muista ulkopoliittisesta kysymyksistä, niin maamme on aina ollut aivan samalla kannalla kuin EUkin. Me emme ole ylittäneet mitään instituutioissa vaiheita, kun olemme kehittäneet suhteitamme EUn kanssa lähtien liikkeelle yhteistyösopimusta vuonna 1996 ja olemme vakauttaneet asetussopimusta 2001 ja sitten mm, nyt 2005 saimme hakija-aseman ja komissio aloitti neuvottelut 2009 2010. Tällä hetkellä Makedonia on ratkaisevassa vaiheessa. Se voi alkaa neuvottelut täysjäsenyydestä EU-ssa. Tämä on nyt edessämme. Sitten vastuu tästä historiallisesta askeleesta on meidän, hallituksen ja muiden toimielinten maassamme ja poliittisen toimijoiden vastuulla, mutta siltikin tämä on yhteinen eurooppalainenkin hanke. Balkanin alue ei kuulu Afrikkaan ja Aasiaan, se on selkeästi osa Eurooppaa ja me uskomme, että EUn pitäisi myös olla osassa vastuunkannossa ja viedä eteenpäin eurooppalaista integraatiota tämän alueen osalta. Makedonian tasavallan hallitus antaa suuren prioriteettiaseman jäsenyydemme EU-ssa ja tämä on strateginen tavoite, johon kaikki hallituksemme ovat pyrkineet itsenäisyyden jälkeen. Tämä on tavoite, joka saa laajan tuen kansalaisista kaikilta poliittisilta elitikan edustajilta, medialta myös, kansalaisjärjestöiltä ja kaikki muutkin yhteiskunnan osa-alueet tätä tukevat. Minä uskon, että enemmistö täällä tänään uskoo, että se, että jatketaan Euroopassa lähetysprosesseja, on välttämättömyys meidän maallemme ja muille maille alueellamme. EU on investoinut kovasti tähän alueeseen taloudellisesti ja poliittisesti ja meidän ei pidä sallia uusien riskien syntyvän erityisesti kun ajatellaan alueellisia pattitilanteita. EU pitäisi aktiivisesti käyttää välineitä ja mekanismeja hyväksyn, että maat pidetään jäsenyyden tiellä ja ja niitä kannustetaan tarvittaviin uudistuksiin. Minkälainen, minkä, mikä tahansa lykkääminen aiheuttaisi haitallista. Erityisesti ajatellen nuoria ihmisiä Makedonissa, jotka haluaisivat nähdä maamme modernina yhteiskuntana, joka liittyy EU-hun. Näin antaa paljon mahdollisuuksia ilmaista luomisvoimaa ja mm, yrittäjyyttä. Balkanilla tarvitaan aktiivista laajentumispolitiikkaa, joka perustuu jokaisen hakijamaan omiin meritteihin ja mahdollisten hakijamaiden ansioihin. Sen sen olemme kuitenkin nähneet, että puuttuu poliittista intoa EUn laajentumiskeskustelusta. Ja monet asiat ovat iskeneet kaipuolta rattaisiin EUn lähentymisprosessi on tavallaan pysähtymisen tilassa. On avoimia kysymyksiä, jotka jakavat meitä, on kyse sitten historiasta tai maantiedestä, ja pitäisi rohkaista tällaista mm, yhtäläistä kriisien ratkaisua Euroopan yhteistyön hengessä, koska nämä avoimet kysymykset ovat ottaneet tavan panttivangiksi EUn uskottavuuden ja, uskottavuuden ja, laajentumispolitiikan, joka kuitenkin on ollut yksi kaikkein parhaimmista politiikoista, joka hyödyttää miljoonia kansalaisia Euroopassa. Näin on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana. EU-jäsenyys, mahdollisuus on vieläkin kaikkein tehokkain mobilisaatiotekijä, jotta voidaan toteuttaa tarvittavia poliittisia ja taloudellisia uudistuksia Balkanin alueella niin kuin on ollut Keski- ja Itä-Euroopan maiden kohdalla aikaisemmin. On ratkaisevan tärkeää ajatellen vakautta alueella ja ajatellen myös maidemme tulevaisuutta yleensä. EU-jäsenyyttä pitää pitää näkyvissä ja saavutettavissa. Ja tietenkin tämä tarvitsee jatkuvaa rakentavaa mukanaoloa molemmin puolin, Balkanin maiden puolelta ja EUn puolelta yhtä lailla. Unkarin puheenjohtajavaltiona tuleva Puolan puheenjohtajamaa puheenjohtajakausi antavat niiden pitää saada uutta vauhtia laajentumisprosessiin ja saa muokata EU-politiikkoja niin, että ne ottavat huomioon meidän alueemme tukeutuen kiemaissa saatuihin kokemuksiin. Makedonialle, Makedonialle yksi askel eteenpäin olisi avata jäsenyysneuvottelut, olemme valmiit tähän haastavaan vaiheeseen integraatioprosessissa. Olemme tehneet työtä jatkuvasti ja pyrkineet avaamaan jäsenyysneuvottelut, täyttäen tarvittavia kriteerejä ja tämä kaksi vuotta sitten myös tunnustettiin komission suulla ja annettiin kaksi seura- toistaan seuraavaa suositusta siitä, että Makedonian kanssa neuvottelujen, jäsenyysneuvottelujen pitäisi alkaa. Nyt kuitenkin olemme jääneet pysähtymisen tilan johtuen tästä nimikiistasta, kahdenkeskinen kiista koskien yhtä EU-maata joka tämän aiheuttaa. Me myönnämme, että täytyy löytää keskinäinen hyväksyttävä ratkaisu tässä kysymyksessä naapureidemme kanssa, Kreikan kanssa, YK tuella ilman minkäänlaista lisälykkäystä. Tämä kiista sotkee meidän kansallisia tavoitteitamme ja siksi me jatkossakin olemme läheisessä yhteistyössä, että voitetaan tämä ongelma. Neuvottelemme sekä YK puitteissa että kahdenkeskisissä yhteyksissä Kreikan ystäviemme kanssa, jotta löytäisimme ratkais- ratkaisun, joka on pysyvä, jonka molemmat maat ja kansat voivat hyväksyä. Ratkaisu, joka ei myöskään vaarantaisi kummankaan maan eh, itsetuntoa tai arvoa. Eurooppalainen lähentyminen on kaikkein vahvin kohesiota tuottava tekijä yhteiskunnassamme ja EU voisi antaa välttämättömän poliittisen vauhdin ratkaista tämä ongelma ja voisimme näin jatkaa integraatioprosessin tiellä. Me pyydämme teitä auttamaan meitä, jotta pidetään intoa yllä ja vauhtia äh, neuvotteluissa. Me emme halua mitään äh, nopea, nopeita ratkaisuja tai oikoteitä, vaan todellakin, että perustetaan, äh, jäsenyys perustuu ansioihin. Näin saadaan tarvittavaa luottavuutta myös Makedonian ja Kreikan suhteessa. Näin ehkä voidaan ratkaista tämä kahdenkeskinen ongelma ja saada aikaan kestävä ratkaisu, jonka molemmat maat ja kanssa voivat hyväksyä. Tämä olisi alueen e- ja EUn vakauden etujen mukaista. Myös pyydämme tukea Kreikalta vanhimpana alueen EU-valtiona, ja sehän on selkeästi Tesolgin agendan mukaisesti laajentumisen ystävä. Ja Viittaan myös uuteen 2014, 2014 ohjelmaan ja tämä, toivottavasti tämä maa toimii vastuullisesti ja käyttää mahdollisuuksiaan ja pyrkii elvyttämään eurooppalaista integraatiota alueella, jolle se itsekin kuuluu. Makedonia on myönteinen esimerkki siitä, miten EU voi vaikuttaa alueella ja hakijamaiden tilanteeseen. Meillä on vahvaa poliittista tahtoa. Me todellakin olemme suuntautuneet selkeästi EU-hun ja EUn tuella olemme onnistuneesti ryhtyneet useisiin raskaisiinkin uudistuksiin. Assosiaatiosopimuksen vakauttaminen on nyt kahdeksannella vuodella, täytäntöönpanovuodellaan ja se etenee hyvin. Nyt tänä vuonna, viime vuonna saatiin aikaan mm, täysikaupan vapauttaminen ja täysassosiaatio toteutuu kahden vuoden kuluttua. Sitten mm, sotilasoperaation kautta Makedonia on osallistunut kansainvälisiin kriisinhallintatoimiin se 4 prosenttia se on ollut mukana. 2011 on myös tärkeä vuosipäivä monin osin, tämä on kymmenes vuosipäivä Ohridin sopimuksen kohdalla, mutta myös 15 vuotta on kehittynyt EUn ja Makedonian suhteet. Viittaan sopimuksen tämän vuoden pitäisi olla uusi virstan, virstanpylväs yhteyksissämme parlamentin jäsenet, haluaisin vielä käsitellä joitakin kysymyksiä, joihin esittelijä on mietinnössään viitannut ja Makedonian kehityksen vuonna 2010. Luonnoksessa on arvokkaita suosituksia, joihin hallituksen tulee kiinnittämään asianmukaista huomiota. Ja se on herättänyt paljon mielenkiintoa yleisessä mielipiteessä maassa. Me sitä keskustellaan, niin kuin muissakin yhteiskunnassa tehtäisiin. Sitten on joitakin kysymyksiä, joihin haluaisimme teidän kiinnittävän huomiota. Yksi niistä tietenkin on tilanne, joukkotaisvälineissä mediassa pitäisi, tunnu, äh, pitäisi tunnustaa, että on varsin monenlaisia uusia medialähteitä, samoin on yksityisiä ja julkisia medialähteitä ja hallitus haluaa saada toteutettua erittäin korkeat standardit koskien median omistavuutta ja markkinatilannetta Onkin tärkeää, että journalistit voivat tehdä työtä vapaassa ilmapiirissä, jossa ei ole minkäänlaista pelottelun ilmapiiriä. Me tuomitsemme eh, sellaisen toiminnan, jos käytetään mediaa asioiden peittelyyn ja vaadimme, että journalistit toteuttavat työssään eh, e-, ammattieettisiä vaatimuksia. Tässä tekstissä kiinnitetään huomiota myös siihen, että mediaomistajuus on keskittynyt ja tästä hallituskin on huolissaan. Me haluaisimme kiinnittää huomiota ne edistyksen, jota on saatu aikaan oikeuskysymyksissä. Saimme, hyväksyimme viime kuukausina lakipaketin, jotta varmistaudumme o, po, pol, oikeuslaitoksen riippumattomuuden poliittisista paineista. Pyrimme jatkossakin uudistamaan juridisia puitteita ja toteuttamaan tehokkaasti lainsäädäntöä käytännössä. Sitten julkishallinnosta ja sen uudistuksesta hallitus on jo hyväksynyt uuden strategian, jolla määritellään hallinnon tarpeita, ajatellen taitoja ja kapasiteettia. Sitten ihmisiä palkataan kykyjen perusteella ja olemme luoneet yhteisen e- elimen Euroopan komission kanssa, jossa keskustellaan näistä kysymyksistä ja esitetään näitä neuvotella näistä suosituksista. Sitten on edistytty siinä, että olemme tulleet toimivaksi markkinataloudeksi, on suurta konsensusta talouspolitiikan suuntaviivoista ja tämä johtaa makrotaloudelliseen vakauteen ja, ja toteutamme tehokasta finanssipolitiikkaa rahoituskriisikin yhteydessä. On hyviä mahdollisuuksia siitä, että saavutamme taloudellista kasvua tänä vuonna ja olemme tietoisia siitä, että on paljon asioita, joihin pitää vielä ryhtyä tässä on mm, kriisi on osoittanut, että me kuitenkin pystymme etenemään asioissa. Tänään arvoisat parlamentin jäsenet olemme tulleet tänne keskustelemaan Makedonian ja eurooppalaista lähentymisestä. Monet täällä läsnä olevissa tietävät, kuinka paljon Makedonissa arvostamme vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa, mutta etsimme teiltä myös tukea seuraavia vaiheita varten, kun tiellämme EU-hun ja mitä tulee Jesun sanotun avaamiseen. Suuri yleisö Makedoniassa on aina nähnyt EU-parlamentin vahvana oikeuden, vapauden ja toivon symbolina ja nyt odottaa vahvaa tukea, jotta voidaan alo- sille, että voidaan aloittaa neuvottelut täysjäsenyydestä komission kanssa. Olemme yhdessä kulkeneet pitkän tien. Olemme investoineet paljon poliittista pääomaa ja toivommekin, että tulevaisuudessa Euroopan parlamentti tulee olemaan yksi tärkeimmistä Makedonian tukijoista eurooppalaisessa integraatioprosessissa. Kiitän teitä huomiostanne ja vastaan mielelläni kysymyksiinne. Kiitoksia. Now, uh, I will ask, uh... Niin, nyt pyytäisin herra Hatsimarkakisia puhumaan kolme minuuttia, jos mahdollista. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi sanon, että olen iloinen siitä, että jälleen voin tavata herra Vasko Maunovskin varapääministerin, joka on usein vieraana täällä Brysselissä, joka aina on avannut meille kaikki ovet Skopjassa. Olemme harjoittaneet läheistä yhteistyötä, parlamentin sekavaliokunta on harjoittanut yhteistyötä ystävämme kanssa Sobraniesta, Makedonian parlamentista, ja yhdessä Zoran Talerin kanssa, joka kohta käyttää puheenvuoron, olemme aina havainneet, että ovet olet, olleet auki, ja olemme voineet avoimesti puhua kaikista ongelmista, joita on ollut aluksi. Aluksi haluan kuitenkin onnitella teitä, herra varapääministeri. On todellakin niin kuin totesitte. Taloudellinen kehitys teidän maassanne on esimerkillistä Länsi-Balkania ajatellen Huolimatta rahoitus- ja finanssikriisistä, joka on kohdannut erittäin voimakkaasti teidän eteläistä naapurimaatanne, te saatoitte kaikista yhteyksistä, joita talouksien välillä on. Kaikista näistä yhteyksistä huolimatta te saatoitte pysyä erillään ja edellään edistää talouden kehitystä. Tämä on esikuva koko alueelle. Ratkaisematon nimikysymys, josta puhuitte, on asia, joka osoittaa sen, että edelleenkin on myös konflikteja maan sisällä, konflikteja eri etnisten ryhmien välillä. Haluaisin ennen kaikkea mainita tässä albaanivähemmistön, jos sitä voidaan pitää vähemmistönä. Se on hiukan huolestuttavaa. Nimittäin, kuten sanottu, tänä vuonna on kulunut kymmenen vuotta Ohridin puitesopimuksen solmimisesta, ja olisi hyvä, jos teidän hallituksenne, ja tehän puhuitte jo siitä, että presidentti on kutsunut muun muassa Euroopan unionin, mitä korkeimmin edustettuna puolena ei ole pelkästään parlamentin keskustelun jälkeen, vaan varmasti myöskin neuvosto ja komissio, jotka tulevat tukemaan teitä ja tulevat olemaan läsnä silloin, kun on kysymys tästä puitesopimuksesta, koska tämä puitesopimuksen kymmenvuotisjuhla on erityinen tilanne. Onnittelusta huolimatta haluaisin tarttua eräisiin asioihin, jotka ovat nousseet esille viimeisimmissä keskusteluissa, joita olemme käyneet. Ykkösenä EUn lähettilään kohtelu. Elman Fuere, hän on täällä hän ei enää ole. Suurlähettiläs hän meni eläkkeelle muutamia viikkoja sitten, mutta hän ei, häntä ei virallisesti hyvästelty. Hän oli tärkeimpiä tekijöitä teidän maassanne tiellä, saattamassa teidän maatanne tielle kohti Euroopan unionia. Hallituspuolueen eh, edustajat ovat loukanneet häntä todella syvästi eikä hän saanut asianmukaista kohtelua ja hyväisten ottamista. Haluaisin kiittää herra suurlähettilästä siitä, että hän on ollut meille parlamentinakin aina erittäin tärkeä keskustelukumppani. Tällä puhuttiin lehdistövapaudesta, Zoran Tale tulee puuttumaan tähän. Kolmas asia on sitten poliittinen vuoropuhelu. Näyttää siltä, että maasta ovat tulossa vaalit. Me pidämme hyvänä sitä, että te pidätte eh, vaalit ennakoitua aiemmin mutta emme ole varmoja siitä, tuleeko tämä rauhoittamaan tilannetta. Poliittinen vuoropuhelu nimittäin on intensiivistä ja hyvin eh, konfrontatiivista, mikä ei ole hyvä asia. Me toivoisimme, että uusien vaalien yhteydessä me voisimme olla kutsuttuina ja osallistua eh, sekä valiokunnasta. Mr. Zoran Thaler, please. The rapporteur. Zoran Thaler, olkaa hyvä. Hvala lepa za to priložnost, gospod namestnik. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, kiitoksia paljon ministerille myöskin tästä mahdollisuudesta tavata ja kuulla teitä. Minusta on oikein hyvä asia, että olette täällä Euroopan parlamentissa ja me käymme säännöllistä ajatusten vaihtoa keskenämme. Makedonia ei ole riittävästi esillä täällä Brysselissä Euroopan parlamentissa. Haluan todellakin kiittää teitä yhteistyöstänne ja rakentavasta yhteistyöstä toiminnassamme. Ja haluaisin huomauttaa, että meidän tavoitteemme ovat aivan yhtäläiset, eli se, että Makedoniasta tulisi Euroopan unionin jäsen mahdollisimman pian. Ja se on myöskin suurimman tai useimpien kollegoittemme, kollegoitteni näkemys täällä parlamentissa. Aivan ensimmäisessä luonnoksessa tästä päätöslauselmasta parlamentti toteaa, että kautta poliittisten ryhmien olemme sitä mieltä, että neuvottelut, jäsenyysneuvottelut täytyisi avata Makedonian kanssa ja tämä on hyvin tärkeää eikä sitä pidä unohtaa. Mutta yleisesti ottaen, kun keskustellaan päätöslauselmasta, niin siinä on käynyt ilmi, että on eri poliittisten ryhmien välillä laaja yhteisymmärrys perusasioista ja se tulee esille myöskin tässä tämän päivässä keskustelussamme 14 kompromissitarkistuksesta, jotka olemme laatineet tarkistusten pohjalta ensimmäisen päätöslauselmaluonnoksen seurauksena. Haluaisin tässä nyt korostaa, että ne meistä, jotka seuraavat Brysselin, eli EUn ja Makedonian välisiä suhteita ja Washingtonin välisiä suhteita, eli USA ja Makedonian välisiä suhteita, niin kaikki nämä henkilöt voivat huomata, että suuri yhteisymmärrys vallitsee. Mutta toisaalta näemme myös, että Makedonia on saanut aikaiseksi paljonkin, ei pelkästään viime vuosina, vaan sanotaan koko 20 itsenäisyyden, itsenäisyyden vuotensa aikana. Ja aivan erityisasioista voidaan kysyä, että onko tämä kehitys riittävän nopeaa ja riittävän positiivista. Ensinnäkin haluaisin viitata poliittiseen vuoropuheluun, jonka itsekin otit esille. Ja toiseksi etnisten ryhmien väliset suhteet Makedonissa. Ja sitten myöskin tiedotusvälineiden riippumattomuus ja oikeusjärjestelmän riippumattomuus. Ja tietenkin vielä niin tarkasti kuin mahdollisesti pitäisi saada aikaiseksi eurooppalaisen integraation suunnitelma. Me parlamentin jäsenet täällä EU-ssa haluaisimme hallitukseltanne selkeän suunnitelman ja parlamentiltanne selkeän suunnitelman siitä, kuinka aiotte päästä tähän integraatioon. Ja sitten voimme lähteä sitä tukemaan. Haluaisin saada tarkennuksia tämänhetkisen poliittisen dialogin tilasta maassanne ja mitä tulevaisuuden suunnitelmat pitävät sisällään parin tulevan kuukauden osalta. Ja sitten myöskin median ja tuomioistuinten riippumattomuudesta haluaisin tarkempia tietoja ja kuinka aiotte juhlistaa Ohridin puitesopimuksen kymmenvuotispäivää. Ja haluaisin kuulla myös, mitä voitte kertoa meille konkreettisista suunnitelmistanne koskien niitä umpikujatilanteita, jotka estävät meitä käynnistämästä jäsenyysneuvottelut kanssanne. Haluaisin tietää myös, mikä on tilanne naapurimaatanne Kreikkaa vastaan nostetussa kanteessa Haagin kansainvälisissä tuomioistuimissa. Missä vaiheessa menettely nyt on ja mitä siitä on odotettavissa? Niin, aikaa rajallisesti. Puhuja kohti puolitoista minuuttia nyt. Ja Rova Janaku on ensimmäinen, joka saa puhua. Rova Janaku, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον αναπληρωτή Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varapääministerille, ulkoasiaministerille hänen pitämästään esityksestä. Minusta teidän kommenttinne antavat toivoa ja luottamusta tulevaisuutta ajatellen. Minusta on luonnollista, normaalia neuvottelujen alussa maiden kanssa, joilla on tiettyjä tavoitteita, Meillä oli tällainen tilanne Slovenian ja Kroatiankin kanssa. Mutta mikä on tämä tulevaisuuden toivon lähde? Jos on olemassa YK ehdotus, kuten herra Ban Ki-mun sanoi, käydessään Euroopan kansanpuolen vieraana, ja Kreikka hyväksyi tuon ehdotuksen, mutta te ette hyväksyneet tätä ehdotusta. Yksikään Kreikan hallitus ei tule hyväksymään neuvottelujen käynnistämistä ennen kuin ratkaistaan nimikysymys. Ja se on asia, jossa kenttä on palonut teidän kenttäpuoliskollanne. Meidän kantamme on selkeä siinä, että tarvitaan kunnollinen kiinteä nimi, ja tämä on hyvin tärkeä asia. Haluaisin kuitenkin kuulla, mitkä ovat teidän hallituksen välittömät reaktiot. Kopa. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ministeriä siitä, että hän on täällä me tänään. Minulla on sellainen mielikuva nyt, että, että hän antoi meille yksityiskohtaisen kuvauksen tilanteesta maassaan, mutta täytyy sanoa, että on olemassa sellaisia trendejä, jotka eivät kulje ihan oikean suuntaan. Kaikki kriittiset, hallitukselle kriittiset äänet pistetään hiljaiseksi ja poliittinen dialogi on pysähtynyttä. Ja nyt näytetään siirtyvän varhaisiin vaaleihin, joten asiat näyttävät olevan ikään kuin pysähdyksissä. Ihmisiä kohtaan hyökätään henkilökohtaisesti esimerkiksi. Herra esimerkiksi Amerikan suurlähettilästä kohtaan on hyökätty herra Juaren taholta ja myöskin herra Taalo, eli Euroopan parlamentin esittelijä on todennut, että ilmapiiri on hyvin negatiivinen ja Makedonia aina sanoo, että Kreikka on vikapää, mutta uskon, että Kreikka on kyllä ottanut vastuun kantaakseen. Pääministeri on käynnistänyt hallinnolliset kahdenväliset yhteydet ratkaisun löytämiseksi. Ja se olisi hyvä asia, jos pääministeri Graveski itse ryhtyisi, Gruevski ryhtyisi aloitteelliseen toimintaan ja toisi pöytään konkreettisen ratkaisuehdotuksen ja osoittaisi vakavuutensa pyrkiessään löytämään tilanteeseen ratkaisun. Se olisi positiivinen asia. Kovat Kiitoksia Puheenjohtaja, arvoisa varapääministeri, tervetuloa ulkoisen valiokuntaan. Voin vakuuttaa teille, että me kaikki suuren enemmistö täällä toivomme nopeaa, onnistunutta maanne integraatiota, ja, jotta voisimme tervehtiä täysjäsenenä EU-ssa ja luonnollisesti, jotta makedonialaiset tuntevat itsensä täysiksi Euroopan unionin jäseniksi. Teidän tietysti pitää hoitaa oma osuutenne tästä. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhdytään uudistuksiin ennen vaaleja muun muassa. Tarvitaan myös yhteisymmärrystä entisten ryhmittymien kesken ja ottaa huomioon kaikki väestöryhmät. Ikävä kyllä viime aikoina me voimme nähdä, että jotkut mahdollisesti pitävät itseään bulgarialaisena ja sitten suoraan tai epäsuoraan tuntevat, että heitä painostetaan niin työpaikoilla kuin julkishallinnonkin toimesta. Arvoisa varapääministeri, Tämän kaiken pitäisi nyt kuulua menneisyyteen, eikä se saa olla syy sille, että hyvät naapurussuhteet kärsivät. Sitten konkreettinen kysymys. Ensinnä haluaisin esittää tyytyväisyyteni teidän toiveistanne paljastaa kaikkien salaisen palvelun toimijoiden nimet. Mikä tämä tilanne nyt mahtaa olla? Oletteko te saaneet Serbialta arkistoja, joita Belgradissa säilytetään? Samalla haluaisin kysyä, pyytää teitä jatkamaan tiellä, ja pyr- jota parantaisitte hyviä naapurussuhteita muihin maihin, erityisesti Bulgarian ja Kreikan kanssa. Samalla pitäisi tietysti kunnioittaa näiden maiden historiaa ja välttää kaikenlaista manipulaatiota ja historiallisia vääristymiä. Me toivomme, että pystymme lähentymään toisiamme emmekä erottautumaan. Weigel. German. Kiitos puheenjohtaja. Herra vara pääministeri, haluaisin ensinnäkin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin ja voimme sanoa, että olemme tyytyväisiä tietoihin, joita te olette meille esittäneet, mutta haluaisin myöskin sanoa muutaman sanan asioista, joista te kenties ette pidä. Muutama päivä sitten moni Euroopan parlamentin jäsen sai kirjeen epätoivoiselta nuorelta mieheltä, joka kirjoitti omin sanoin omaan temperamenttinsa mukaisesti tilanteesta teidän maassanne. Ja tuo kirje herätti paljon huolestuneisuutta. Olisi hyvä, jos kiinnittäisitte huomiota asiaan, koska minusta se heijastelee nuorten, miesten enem, nuorten ihmisten enemmistön mielipiteitä. Ei pitäisi pelätä laajentumisväsymystä Laajentuminen on strateginen Euroopan unionin suuntautuminen, ja me parlamentissa luotamme siihen täysin. Olemme sitä mieltä, että ratka- ratkaistaessa avoimia kysymyksiä pitää olla joustavampi, vähemmän nationalismia, vähemmän historian plakatiivista identifioimista enemmän kiinnostusta käytännön asioihin. Pitäisi lukea puhujalista. Herra Lamsorg on viimeinen puhuja, koska muistutan teitä siitä, että niin kyllä te olette listalla, ei huolta, te olette puhujalistalla, mutta haluaisimme vielä keskustelun loppuun, koska uusi keskustelu jatkuu. Ja nyt tässä voinkin auktoriteettia, niin Mehän keskustelemme Makedonista myöhemmin. Sitten herra Kuhan. Thank you very much. Kiitoksia. Toivotan vilpittömästi tervetulleeksi varapääministerin ja kiitän häntä, että hän on käynyt erittäin hyvää rakentavaa vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa. Kolme kysymystä. Ensinnäkin poliittinen tilanne ennen vaaleja. Kuten me tiedämme, sosiaalistinen puolue boikotoi parlamenttia erittäin huono asia ja mielestäni asioita ei voida mitenkään hyväksyä. He jopa uhkaavat sillä, että eivät osallistuisi vaaleihin eilen ilmoitettiin, että pääministeri aikoi tapata oppositiojohtajia tämän asian tiimoilta. Joten mikä tilanne nyt on? Osallistuuko vaiko ei osallistu sosiaalidemokraattien puolueen vaaleihin? Ja miten on sitten valmisteltu tätä vaalilainsäädäntöä? se, että ei pitäisi puuttua vaalien valmisteluun, koska sen pitäisi tapahtua samanaikaisesti. Ja kolmas kysymys, tämä Ohridin puitesopimus. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä sopimus. Aika on osoittanut, että se on varsin hyvä sopimus. Ehkä se voisi olla esimerkkinä muille maille tällä alueella. Kuinka aiotte käsitellä tätä ja juhlistaa tavallaan sen kymmenettä vuosipäivää? Herra Poselta. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todeta, että kollega tuolla takana puhui nationalismista. Nationalismi ei kuitenkaan ole mikään ehdokasmaiden e, etuoikeus. Valitettavasti nationalismia on myös jäsenvaltioissa. Ja nationalismia on se, että jarrutetaan, että tehdään juuri sitä, mistä Rova Janna Kuolan oikein puhui. Minulla oli ilo kuulla, että te puhuitte neuvottelujen käynnistymisestä – Komissio on selvästi sanonut, että se haluaa käynnistää neuvottelut. Parlamentti on useampaan otteeseen suurella enemmistöllä vaatinut neuvottelujen käynnistämistä. Unkari puheenjohtajavaltiona viime viikolla vastasi esittämääni kysymykseen, että se toivoo, että vielä Unkarin puheenjohtajakaudella ennen kesäkuuta voidaan palata komission suositukseen, joka koskee neuvottelujen käynnistämistä. Ja minä haluaisin kysyä varapääministeriltä, että jos kaikki Euroopan toimielimet haluavat tätä, miksi tämä ei tapahdu. Minä tiedän, että täällä on tämä tietty jarrutus, mutta on olemassa myös väliaikainen sopimus. Ja haluaisin kuulla, miksi väliaikainen sopimus ei ole esillä keskustelussa. Ja lopuksi lyhyt henkilökohtainen kommentti. Herra kollega Hatsimarkakis, minusta ei ole oikein, että täällä on ollut keskustelua lähettiläs Fuereesta. Minulla on aivan eri mielipide herra Fuereesta, mutta minä olen reilu, enkä kerro omaa mielipidettäni, koska minä olen sitä mieltä, että tämä ei ole paikka, jossa keskustellaan tällaisista asioista. Thank you, Mr. Komutsakos, please. Herra Komutsakos. Κύριε Υπουργέ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Kiitoksia puheenjohtaja ja ministerille. Tervetuloa tänne parlamenttiin ulkoasian valiokunnan kokoukseen. Haluaisin nyt kertoa teille joitakin ajatuksia ja pyytää vastausta pariin kysymykseen maastanne. Tehän tiedätte, että teillä on ehdokasvaltion asema EU-hun ja Ja kun tarkastelette eurooppalaista integraatiota ja pyritte siihen, niin voidaan todeta, että ehdokasvaltiot ovat yleensä olleet vakaita, toimivia demokratioita, mutta muutaman viime kuukauden aikana teidän maanne on ollut hankaluuksissa ja edessä ovat ennenaikaiset vaalit ja siihen liittyvä kampanjointi. Ja se on parlamentaarisen prosessin vastaista. Teillä on käynnissä prosessi, jonka myötä aiotte nimittää vaali, vaalivaltuuskunnan tai vaalivalvontalautakunnan puheenjohtajan ja hänen persoonastaan on esitetty epäilyksiä. Ja teillä on paljon ratkaisemattomia ongelmia, esimerkiksi äänestysoike- äänioikeuskysymykset sellaisten henkilöisten kohdalla, jotka ovat, asuvat maan ulkopuolella. Ja vastauksia näihin ongelmiin ei tunnu olevan. Mitä mahtaa tapahtua kaikkien näiden ongelmien kanssa ennen ennenaikaisia vaaleja? Ja oletteko sitä mieltä, että tämä tulee olemaan este matkallani kohti Eurooppaa? Nikolai. Vara Pääministeri, haluan vakuuttaa teille, että parlamentin päättäväisyys EU-jäsenyyden takana on vielä totta. Te ette ole ainoa maa, jota voidaan syyttää populismista tai nationalismista tai jonkinlaisesta totalitaarisesta houkutuksesta, koska tällaista toimintaa löytyy, asetta löytyy jäsenvaltiotasoltakin, mutta haluaisin korostaa tässä yhtä asiaa. Teille eurooppalainen tie on erittäin tärkeä, jotta voitte käyttää hyväksi ihmisen voimavaroja. Paikallishallintoa ei pidä politisoida ot- riippumatta siitä, mitä poliittiset puolueet vallassa haluavat sanoa, koska teidän kaltaisenne maa tarvitsee toimivaa paikallishallintoa, jota ei ole liikaa politisoitu ja haluaisin teidän antavan joitakin yksityiskohtaisia tietoja toimista, joita suunnittelette jotta voisitte poistaa tällaista liiallista politisoitumista paikallishallinnosta? Yes. Uh, niin, lämpimästi tervetuloa varapääministeri uh, Namowski. Olen ECR-ryhmästä ja olen varjoistelen eri mieltä herra Talerin kanssa. Hän on tehnyt erinomaisen mietinnön, mutta ei ole mitään todisteita siitä, että makedonialaiset poliitikot eivät olisi riittävästi paikalla Euroopan parlamentista. Hallituksen on kovasti pyrkinyt korottamaan teidän maanne profiilia. Ja Makedonian ystävit tässä parlamentissa saatavat tavata ulkoministerin ja teidät, joten teidän pieni maanne on hyvä esimerkki siitä, että se voi osoittaa, miten voidaan ottaa asioita esille parlamentin jäsenen kanssa. Onnittelen hallitustani myös siitä, että se pyrkii hallitsemaan hyvin vaikeana aikana, jolloin jännitteitä. Ja pahoittelen, opposition boikottia maan parlamentissa. Toivon, että vaalit tulevat puhdistamaan ilmaa, niitä syntyy selkeä tulos. Kuten monen puhujat, minä olen surullinen siitä, että nimikysymystä Kreikan kanssa ei ole pystytty ratkaisemaan. Tämä selvästikin estää Makedonian etenemistä kohti euroatlantista integraatiota. Ja nyt te olette jo houkutelmassa paljon suoria investointeja ulkomailta, muun muassa minun maastani. Ja uskoakseni tämä teidän alhainen verotasonne, vähäinen byrokratia, myönteinen ympäristönne tulee olemaan hyödyksi maallenne taloudellisesti, vaikka työttömyyttä edelleenkin on paljon. Minäkin olen huolissani Ohridin sopimuksen vakaudesta, ja kun kävin teidän maassanne, olin huolissani ajattelen sitä, että on mahdollista, että nuor, Albania ja yhteisön piirissä voi tapahtua tällaista militanttia islamistista kehitystä. Toisaalta olen ilahtunut siitä prosessista, joka on edennyt liittymisen suuntaan ja toivon, että neuvottelut avataan pian. Mr. Kirillov, please. Kiitoksia, herra Kirillov. Thank you. I also would like to... Kiitoksia. Minäkin haluaisin ilmaista iloni siitä, että herra Naumovski on kanssamme. Ja haluan sanoa, että minä todellakin tuen täällä joitakin kollegoita, jotka ilmaiset tahtonsa siitä, että maa aloittaa mahdollisimman nopeasti jäsenyysneuvottelut, mutta samanaikaisesti niin nopeasti kuin se on valmis tähän. Haluan vain käsitellä tätä poliittista vuoropuhelua esimerkkinä. Herra Namovski on tämä Euroopan integraation neuvosto. Olimme tyytyväisiä silloin, kun tämä neuvosto perustettiin. Siinähän johtoasemassa oli oppositio. Olisi kuitenkin merkkejä kuulla siitä, että he eivät saa minkäänlaista tietoa. He saavat varsin niukasti tietoa eurooppalaisesta integraatioprosessista. Onko asia näin? Onko tämä totta ja miksi? Sitten niin kuin kollegan ja esittelijä herra Talle sanoi, niin mielestäni yksi selvästi kielteinen, kielteinen asenne on se, että heti kun joku alkaa olla hiukan kriittinen joistakin asioista, niin välittömästi hän, hän, häntä, häneen kohdistuu reaktio, tunnen varsin hyvin suurlähettiläinen, niin nyt ole samaa mieltä, että tästä pitäisi keskustella, koska hän edustaa täällä Euroopan komissiota suurlähettilänä ja EUta myös, joten tämä asenne ei ole kyllä sellaista, jota, josta haluaisin teitä onnitella. Niin, paljon on jo sanottu. Minä haluaisin vain muistuttaa kahdesta asiasta. Makedonia on maa, joka on pitimpään, pisimpään ollut ehdokasmaa. Uskoakseni mitään miklekään muulle alueen maalle ei, sille ei ole pidetty yllättä eh, eh, ehdokkuutta. Minusta on väärin ymmärrettyä patriotismia Kreikassa. Minusta kreikkalaisten pitäisi yli puoluerajojen päästä yksimielisenä siitä, että on heidänkin intresseissään, että Makedonia ei tämän pitkä, viimeistymisen vuoksi ajaudu yhä enemmän etnisiin ongelmiin, joita saatiin kuriin Ohridin sopimuksella. Naapurimaillakin on intressissä siinä, että ongelmat eivät kärjisty ja siksi tämä nimikysymys pitäisi saada ratkaistua. Toiseksi sosialistit boikotoivat parlamenttia, senhän me tunnemme jo Albaniastakin, mutta mistä syystä sosialistit sanovat, että he boikotoivat parlamenttia? Tämähän liittyy televisiokanavaan, jota, eh, jota hallitus kohtelee huonosti. Minun käsitykseni, minun tietoni mukaan kysymys on vain siitä, että tämän eh, televisiokanavan omistajat ja eräiden muidenkin kiintiöiden, kiinteistöjen omistajat eivät ole maksaneet veroja. Voisitteko antaa meille tästä selvittävää tietoa? Graf Lambsdorff. herra Lambsdorff. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin jatkaa siitä, mihin rouva Backpocket lopetti. Alueen ulkopuolella ei ymmärretä lainkaan Kreikan kantaa tässä nimikiistassa. Tämä on koskettanut jo NATOakin ja se alkaa olla aika absurdia suoraan sanottuna. Minä en ole samassa määrin perehtynyt alueeseen kuin Rova Pak, mutta meillä on maa nimeltä Luxemburg ja Belgiassa on maakunta, joka nimi on Luxemburg, eikä se ole mikään ongelma. Tämä ei todellakaan ole mikään olennainen kysymys. Minua huolestuttaa se, mitä kompromissitarkistuksessa viisi on todettu, mitä tulee poliittiseen kulttuuriin Makedoniassa. Verrattuna Albaniaan olisi Tämä pitäisi olla todellakin suuri varoitus kaikille vastuullisille henkilöille Makedoniassa. Albania ei juuri saanut ehdokasstatusta siksi, että poliittinen, kulttuuripoliittinen dialogi huononi maassa. Ja jos suunta olemaan sama Makedoniassa, meillä on todellinen ongelma edessämme. Minulla on se konkreettinen kysymys, joka koskee poliittista kulttuuria. Herra varapääministeri, onko totta, että Bitolan äh, pormestari silloin, kun äh, paljastettiin murhattujen juutalaisten muistomerkki Makedoniassa, yhdisti Euroopan unionin Makedoniaa koskevan politiikan kansallisosialistinen juutalaisia koskevaan politiikkaan. Jos tämä on totta, mitä te ajattelette asiasta? Minister, Herra ministeri, nyt on teillä puheenvuoro. Kiitoksia paljon kysymyksistä. Yritän nyt ryhmitellä ne aihepiireittäin. Tässä on pari kysymystä esitetty entisestä entisestä EUn lähettilästä herra Fuereesta, ne sitten herra Chachimarkakis ja haluaisin muistuttaa, että käsitykseni vastaisesti, että herra Fuereria ei lähetetty takaisin tai hyvästelty asianmukaisesti, niin tai vastoin presidentti kyllä otti hänet asiallisesti vastaan ja tervehti häntä ja hyvästeli. Meidän maassamme ei ole muita lähettiläitä. Me ilmaisimme tuossa tilaisuudessa kiitollisuutensa, kiitollisuutemme hänen tekemänsä työtä kohtaan ja eurooppalaista agendaa kohtaan, ja olemme vakuuttuneita, että hänen, hän tulevaisuudessakin tulee olemaan täl, tähän agendaan sitoutunut. Hän oli maassamme vähän yli viisi vuotta ja tuon ajanjakson aikana näimme hänet aina rakentavana lähettiläänä. Joissakin kohdin häntä myöskin tietysti kritisoitiin ja yritämme parantaa näitä asiaan liittyviä ongelmia, mutta ilman muuta hänelle kiitollisuus ilmaistiin. No poliittisesta dialogista sanoisin, että todellakin ne sosiaalidemokraatit poikotoivat parlamenttia. Näin on ollut muutaman viime viikon ajan ja tämä juuri on se tilanne, joka saa aikaiseksi nämä ennenaikaistetut vaalit vuodelle 2011. Ei ole mitään muuta EU-valtiota taikka ehdokasvaltiota, jossa oppositio poikotoisi parlamenttia, ja koska me katsomme, että tällainen käytäntö vähentää tai heikentää maamme imagoa, niin siksi päätimme järjestää ennenaikaiset vaalit. Tämä tilanne on ollut tiedossa meidän poliittisessa käytännössämme ja hallitus, enemmistöhallitus on päättänyt järjestää siis ennenaikaiset vaalit. Puolueen johtajat järjestivät, kaksi puolueen johtajaa järjestivät kymmenen tuntisen kokouksen ja siinä esitettiin yli 30 pyyntöä opposition taholta ja ne hyväksyttiin. Ja tänä päivänä nyt sitten on määritetty aikataulu vaalitarkailu- tai vaalilautakunnan puheenjohtajan nimeämiseksi. Ja sitten kaikki puolueet, pitäen sisällä myöskin opposition, vaikkakin heillä on vain 18 edustajaa, 120 on kutsuttu mukaan, niin haluaisin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat ilmaiset huolensa tästä käytännöstä ja pyytäneet ja vaatineet oppositiota palaamaan takaisin parlamenttityöhön. Ja tämä pitäisi sisällään sosiaaliset ja sosiaalidemokraattisen liiton, jota näin ollen kutsumme mukaan takaisin työhön. No niin, sitten ollaan siirtymässä kohti yhteisesti hyväksyttyihin agendakohtiin, eli toukokuun loppupuolella tai syys, kesäkuun alussa vaalit sitten ovat luvassa, olettaen, että oppositio ei enää boikotoi parlamenttia. Tehän tiedätte itse parlamentin jäseninä, että henkilöt, jotka ovat äänestäneet edustajansa parlamenttiin, ovat tehneet sen parlamentin ulkopuolella tai siellä kansalaisyhteiskunnassa. Sitten Ohridin puitesopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano on hallituksen prioriteetteihin kuuluva asia ja siellä on esitetty Balkanin vähemmistöjen oikeuksien huomioon ottamista. Emme voi todeta, että Makedonialla olisi samat vähemmistöjen oikeudet kuin Ruotsissa on esimerkiksi, mutta Makedonia, Makedonia voidaan pitää kylläkin Balkanin alueen Ruotsina ainakin vähemmistöjen oikeuksien edistämisessä. Vähemmistöillä on asianmukainen edustus parlamentissa ja julkishallinnossa ja kieltä voidaan käyttää myöskin armeijassa ja oikeuslaitoksessa ja muissa valtion instituutioissa ja päätöksentekoelimissä edustus on olemassa sekä parlamentin valtakunnan että paikallisella tasolla. Eli kaikki poliittisten puolueiden edustajat, myös ne, jotka edustavat vähemmistöyhteisöjä, toivon mukaan osallistuvat Ohridin puitesopimuksen kymmenvuotispäivän juhlallisuuksiin ja maan hallitus ja presidentti tulevat järjestämään tiettyjä tapahtumia tämän tiimoilta tämän sopimuksen merkitystä tullaan korostamaan ja levittämään sen henkeä sekä keskitetyllä että paikallistasolla. Sillä on varmasti kaikille yhteisöille hyötyä tarjottavana myös vähemmistöille. Ja tämän sopimuksen täytäntöönpanossa ei tähän mennessä ole ollut mitään merkittäviä suurempia ongelmia ja tulevaisuudessakaan toivon mukaan niitä ei esiin tule. No sitten esitettiin pari kysymystä nimikysymyksestä ja siihen liittyvistä suunnitelmista. Janaku ja Kopa ja Sakus, ne esittivät. Ja haluaisin korostaa tässä yhteydessä, että Makedonian hallituksen tarkoituksena on pyrkiä löytämään molemminpuolisesti hyväksyttävissä oleva ratkaisu juuri siksi, että kyseessä on eurooppalainen euroatlanttinen integraatio, jota tässä tavoitellaan ja siksi tämä nimikiista on lykätty. Mutta pyritään nyt ratkaisuun, kompromissiratkaisuun, jolla tarkoitetaan sitä, että siinä otetaan huomioon molempien osapuolten tarpeet. Sellainen ratkaisumahdollisuus tai ehdotus, joka ottaa vain yhden tahon tarpeet huomioon, ei ole mikään kompromissiratkaisu. Vain sellainen, sellainen joka on sataprosenttisesti yhden osapuolen tarpeet huomioon ottava, ei ole sellainen, että sitä voitaisiin ehdottaa kompromissin, eikä sitä Makedonian kansalaiset voi hyväksyä. Meidän hallituksemme tarkoituksena on etsiä ratkaisua rehellisessä, vilpittömässä dialogissa Kreikan kanssa, ja Kreikan pitäisi olla se maa, joka tukee eurooppalaista integraatiota Länsi-Balkanilla juuri siksi, että se on vanhin alueen EU-jäsenvaltio ja, että se on, ja myöskin siksi, että se on merkittävästi hyötynyt eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Ja tämä pitäisi ulottaa koskemaan myöskin muita alueen maita. Me katsomme myös, että Makedonian, jäsen, Makedonian EU- ja NATO-jäsenyys olisi Kreikan etujen mukaista. Ja yhdessä Kreikan ja EU- ja NATO-jäsenvaltioiden kanssa voimme kohdentaa näiden kansainvälisten järjestöiden politiikat meidän meidän avainaluettamme kohtaan. Tulevina vuosina, vuosikymmeninä tulemme olemaan naapureita toisillemme. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kansalaistemme parhaaksi. No sitten tämä väliaikainen sopimus, herra Posselt mainitsi sen, sehän solmittiin vuonna 1995. Ja Makedonian tasavalta sopi muun muassa siitä, että se muuttaisi kansallista valtionsa lippua, mutta toisaalta se sopi myös, että se sovittiin, että meidän kansallisten, kansainvälisten järjestöjen jäsenyyttämme ei estettäisi tai pysäytettäisi. Ja sitten herra Papulias, joka on Kreikan presidentti ja on ollut tässä prosessissa mukana. Ja olemme todenneet, että naapureittemme toimet vuonna 2008 NATO-huippukokouksessa ja myöskin neuvostossa – eivät ole aina täysin Ohridin puitesopimuksen määräysten mukaisia. Ja senpä takia olemme nostaneet kanteen tuonne tuolla äh, kansainvälisessä tuomioistuimessa Haagissa. Ja julkinen kuuleminen tietääksemme tapahtuu tuossa jossain vaiheessa ensi viikkoa. Ja tuomioistuimen käytännön mukaisesti tuomio pitäisi olla luvassa myöhemmässä vaiheessa tätä vuotta. Olisi sitten mikä tahansa. Hallituksemme tulee noudattamaan sitä ja panemaan sen täytäntöön, ja odotamme samanlaista käyttäytymistä myös vastapuolelta. Tämä on siis tuomioistuin käsittelyssä meneillään, mikä haluaa sitä sen enempää halua kommentoida ennen kuin käsittely on saatettu päätökseen. Muutamia kysymyksiä esitettiin myös tiedotusvälineiden tilanteesta muistuttaisin teitä, kuten mainitsin ja olen maininnut aikaisempina vuosinakin, että meillä on lukuisia uusia tiedotusvälineitä, jotka on perustettu sekä sähköistä että painettua mediaa. Ja päätöslauselmaehdotuksessahan todetaan, että me, me olemme olleet huolestuneita median omistussuhteista, jotka eivät ole aina kovin avoimia. Ja viime viikkoina huomiota on herättänyt ovat herättäneet tietyt erityistapaukset. Huomauttaisin, että Makedoniassa, kuten kaikissa muissakin maissa, kaikki oikeussubjektit ovat verovelvollisia valtiolle, aivan kuten kaikkialla muuallakin. Viiden viime vuoden vero aikana verotoimisto tai verovalvontavirasto on suorittanut yli 90 mediayhtiön kohdalla tarkastuksia sekä sähköisen että printatun painetun median kohdalla. Ja vero petoksia on havaittu ja siitä on seurannut seuraamuksia. Kaksi kansallista TVtä on ollut sanktiolistalla myös ja nämä yhtiöt ovat maksaneet niille langetetut sakot asianmukaisesti. Eli sellaiset verot, jotka ovat jääneet maksamatta menneisyydessä, on peritty takaisin. Valvonta jatkuu ja muistuttaisin teitä, että Makedonian verolaki on kopio Saksan verolaista. Siellä, sieltä löytyvät samat määräykset. Ja muistuttaisin, että Euroopan komission veropääosasto infor- saa säännöllisesti tietoja meiltä julkisyhteisöiden ja mediayhtiöiden verovalvonnasta. Yhden kansallisen TV-kanavan tarkastus on suoritettu ja viimeisimmät veroviraston verovalvontavirastot tiedot osoittavat, että 9, noin 9 miljoonan euron edestä viimeisen viiden vuoden aikana on verovaroja jäänyt perimättä. Ja on todettu, että toki nämä verot täytyy maksaa. Yhtäkään päivää ei ole kuitenkaan jäänyt väliin, etteikö kansallisia TV-lähetyksiä olisi lähetetty ja lehtiä julkaistu. Ja sitten jos siirrytään taisteluun veropetoksia ja organisoitua rikollisuutta ja korruptiota vastaan, niin todettakoon, että ei ole minkäänlaista syytä sulkea ketään pois tai vapauttaa, vapauttaa verovelvollisuuksista sen enempää median edustajia kuin muitakaan. Tuomioistuimilla on täysi itsenäisyys, eikä meillä ole mahdollisuus vaikuttaa tuomioistuimen päätöksiin ja meillä. Me olemme valmiit tuomioistuimen päätökset panemaan täyttöön asianmukaisella tavalla. Ja jos hallitus niin vaatii, niin voimme esimerkiksi eh, jäädyttää oikeusubjektien tilejä. Näin on tapahtunut esimerkiksi erään TV-yhtiön kohdalla. Ja EU-jäsenvaltioissa lähes kaikissa on mahdollisuus jäädyttää tilejä. Näin on mahdollista Makedoniassakin aivan samalla tavalla kuin Espanjassa, Hollannissa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa ja niin edespäin. Tilien jäädyttäminen on yksi niistä toimenpiteistä, joita tuomioistuin voi suorittaa, jos täytyy taata, että tietty summa rahaa täytyy olla käytettävissä myöhemmässä vaiheessa tuomioistuin käsittelyä. No sitten esitettiin muutama kysymys hyvistä naapurussuhteista, Muutama edustaja niitä esitti. Makedonia on julkisesti ilmaissut aikomuksensa jatkaa hyviä naapuruussuhteiden rakentamista pitäen sisällään Kreikan, Bulgarian, Albanian, Serbian ja Kosovon. Makedonian ainoa alueen maa, jolla ei ole rajakiistoja minkään äh, rajansa kohdalla. Sloveniasta ja Kyproksesta lähtien, tai Makedonia, niin, Makedonia on todellakin ainut, ainut alue, alueen maa, joka on kaksi vuotta sitten saanut rajakiistansa päätöksen Kosovossa esimerkiksi, ja olemme todenneet monessa yhteydessä, että kaikkien, jäsen, kaikkien valtioiden etuin mukaista on rakentaa hyviä naapuruussuhteita niin, että saisimme aikaiseksi syvemmät ja rakentavat, rakentavammat suhteet erityisesti EUn jäsenvaltioiden kanssa, kuten Kreikka ja Bulgaria on monia asioita, jotka liittävät meidät yhteen sekä Kreikan että Bulgarian kanssa. Ja tätä olemme korostaneet yhteisen eurooppalaisen tulevaisuutemme ajatusta silmällä pitäen. Sitten esitettiin kysymyksiä hallinnosta. Makedonia, kuten kaikki muutkin maat, jotka ovat kommunismin jälkeisen järjestelmän osallisia, ovat uudistaneet hallintoaan Eli kommunistisen poliittisen puolueen hallinnollinen siipi oli se, joka hallitsi silloin aikanaan, mutta viime vuosina tilannetta on pyritty parantamaan voimakkaasti alkaen 2008-2009. Hallitus on antanut lakeja Euroopan komission ja Euroopan komission Sigma-ryhmän avulla, jotta saataisiin aikaiseksi ansioihin perustuva järjestelmä ja niin, että poli- politiikka ei pääsisi vaikuttamaan julkishallintoon. Tämä on yksi hallituksen prioriteista tällä hetkellä. Tammikuun alussa meillä on ollut ministeri, joka käsittelee erityisesti näitä asioita. Ja sitten meillä on ollut mahdollisuus nähdä myöskin konkreettisia tuloksia tällä alalla. Sitten meillä on lakipaketti koskien parlamentaarista menettelyä, joka koskee virkamiesten asemaa ja kansalaisten asemaa ja myöskin lisää alueellista vastuuta on annettu lainsäädännössä alueille ja meillä on hallituksen asiansa näistä asioista. Olemme kiitollisia kaikkien EU-valtioiden myötävaikutukseen tämän kehityksen saamisessa. No sitten esitettiin kysymyksiä. Muun muassa herra Kirilov esitti kysymyksen kansallisesta eurooppalaisen integraation neuvostosta ja haluaisin todeta, että viimeisen parin vuoden aikana hallitus on ensimmäistä kertaa ajoissa lähettänyt kolmikuukautiset tiedotteensa parlamentin elimille ja tälle neuvostolle koskien lainsäädännön täytäntöönpanoa Euroopan, eurooppalaisen agendan yhteydessä. Me näkisimme, että tämä agenda on sellainen, minkä ei pitäisi olla osa politisointia, vaan sen pitäisi yhdistää kaikki poliittiset puolueet ja etniset ryhmät. Jotakin sellaista, jonka puolesta meidän pitäisi tulevaisuudessa tehdä kaikkien yhdessä työtä. Emme näe, että eurooppalaista agendaa pitäisi saastuttaa päivän politiikalla. Ja toivomme, että näin tulee tulevaisuudessakin olemaan. No sitten esitettiin kysymys herra Komutsakoksen taholta Kreikasta, tai että pitäisikö Kreikkaa syyttää kaikesta. Viittasitte pääministeriimme ja viittasitte myöskin suunnitelmiin tällaisen yhdistelmänimen aikaansaamiseksi tulevaisuudessa. En usko, että Kreikka on koskaan syytetty kaikesta maamme ongelmista, mutta komissio, Euroopan komissio on kaksi kertaa peräkkäin jo kehottanut käynnistämään neuvottelut jäsenyydestä Makedonin kanssa ja tiedän, että vanhemmat jäsenvaltiot ovat samaa mieltä siitä, että maamme on täyttänyt ne ehdot, joiden perusteella äh, maamme voitaisiin kutsua Naton täysjäseneksi. Yksi jäsenvaltio Natossa äh, vastusti maamme jäsenyyttä Natosta, Natossa ja tiedämme varmaan kaikki, mikä se maa on. Sitä ei tarvitse uudelleen mainita. No, me olemme kulkeneet pitkän tien tässä nimikiistassa. Alussa, jos muistatte, niin Kreikka vaati, että tarvitaan tällaista yhdistelmänimeä, eli että sen ei pitäisi olla Makedonia, vaan jonkinlainen yhdistelmänimi. Ja toinen vaihe oli sitten, että täytyisi laatia sellainen yhdistelmänimi, joka viittaisi maantieteelliseen sijaintiin. Ja sitten huippukokouksen jälkeen ehdotettiin tätä Skopien tasavaltan nimeä, joka, joka se, jonka Kreikka torjui, vaikkakin, vaikkakin siinä oli viittaus maa, maantieteelliseen sijaintiin. No sitten tämä maantieteellinen sijainti esitettiin, että sen pitäisi olla jollakin tavalla erilainen. No sitten nyt neljäs vaihe on, että tässä pitä, pitäisi olla tällainen maatieteellinen nimi, joka on ergo omnes. Eli tarkoitus, niin mikä nyt ratkaisuksi nimikiistaan löydetäänkin, niin Kreikalla ei ole mitään menetettävää, koska kyseessähän on historia, maantiede, Euroopan integraatio ja kansalaisten tulevaisuus. Nämä ovat ne tärkeät asiat. Tässä joku mainitsi Luxemburgin ja Belgian tilanteen ja sitten laajemman Luxemburgin alueen ja sitten taas Luxemburg-nimisen maan. Eli ei ole minkäänlaista semmoista nimeä kuin Belgia, Luxemburg, yhdistelmänimi. Nämä maat ovat kaikki aina toimineet poliittisesti ja taloudellisesti menestyksekkäästi yhteistyössä. Tämä pitäisi olla sellainen maa mielestäni, jota Kreikan ja Makedoniankin pitäisi noudattaa ja pitäisi päästä eroon näistä vanhoista kahdenvälisistä kiistoista Balkanin alueella. Sitten oli toinenkin tapaus, EUn ehdokasvaltio, jossa oli siis toisen osapuolen vanha jäsenvaltio. Ja heidän välillä oli kiista, mutta nämä Tämä uusi jäsenvaltio, siis äh, Slovenia ja Kroatia, joka on nyt ehdokasvaltio, sopivat, että neuvottelua pitäisi, neuvotteluja pitäisi ratka- jatkaa kahdenvälisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Ja me uskomme, että jos vilpitys, vilpitön tahto on molemmilta puolilta, niin näin voidaan edetä myöskin meidän maittemme kohdalla. Ja haluaisin toistaa, että Makedonian tasavalta ei ole koskaan pyrkinyt etsimään jotakin tai tavoittelemaan jotakin sellaista, mitä Keski-Itä-Euroopan maat eivät pyrkisi saamaan aikaiseksi tai etuja, mitä muilla ei olisi. Haluaisimme, että meillä olisi sama tilanne, tasapain, tasapuoliset mahdollisuudet. Me haluamme EUn jäseniksi ja yhdessä naapureitemme kanssa, jotka ovat jo EUn jäseniä, esimerkiksi Kreikka ja Bulgaria, haluamme yhdessä näiden maiden kanssa keskittyä Euroopan politiikan luomiseen. Kiitoksia. Oh yes, sorry. Kiitoksia kovasti. Process of, uh, niin, anteeksi. Tämä prosessi on aikaisemmin toteutunut muualla Itä- ja Keski-Euroopassa ja on tehty päätös hyväksyä tämä laki ja hiljattain se hyväksyttiin parlamentissa. Tarkistuksia on tehty olemassa olevan lainsäädäntön tarkoituksena on selvittää kaikki ne kysymykset, jotka tulivat esille ja menneisyydessä erityisesti mitä tulee kommunistisen salaisen palvelun toiminta, niin kuin muissakin maatissa on tehty. Sitten oli kysymys tietyistä arkistoista, kuuluivat ensin Jugoslavian salaisen palvelun arkistoihin, nyt ne löytävät Belgradista, mutta pyritään löytää oikea juridinen muoto, jotta voidaan vaihtaa näitä tietoja kansioita maiden kesken, mutta molemmat maat ovat ilmaissa, että sen ei pitäisi olla minkäänlainen ongelma sitten, kun löydetään tämä juridinen muoto tälle yhteistyölle. Sorry. Että pormestari Talibiski, voisitko sanoa hänestä jotakin? Aivan lyhyesti, mitä te pormestari Talebskista? According to, to his... Niin, hänen sanojensa mukaan, jotka hän sanoi seuraavana päivänä, hän sanoi, että häntä oli siteerattu väärin, hänellä ei ollut mitään aikomusta verrata mitään tässä yhteydessä, jolloin Äh, vihdin tämä holokaustin muistomerkki ja hän pahoitteli sitä, mitä oli tapahtunut. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten me keskustelemme Makedonista. Hän vain 10 sekuntia pyytää joku salista. Uh, Syntymäisin ministeriä ja muuta kollegoita, vain yksi asia, että viittasitte NATO-päätökseen. 2008 sanoitte, että kaikki NATO-jäsenvaltiot olivat eri mieltä Kreikan kannasta tai Kreikka oli mieltä muiden kanssa eikä päätös saatu aikaan, joten haluan vain korostaa, koska ihan tässä olemme parin päivän päässä ratkaisevan tärkeästä päätöksestä kansallisessa tuomioistuimessa Haagissa, että NATOssa tehtiin yksimielinen päätös, eikä se ollut tulosta Kreikan kannasta, vaan yksimielinen kanta Natossa, että todettiin sitä, kun ongelma on ratkaistu, maa voi liittyä liittoutumaan. Se oli yksimielinen päätös. Kiitos. Um, There is no secret which was the country which objected. Ei ole mitään salaisuutta sen suhteen, mikä maa vastusti Makedonian NATO-jäsenyyttä. Enkä sanonut, että muut maat olivat eri mieltä kuin Kreikka, mutta sanoin vain, että kaikki valtiot olivat sitä mieltä, että Makedonia täytti NATO-jäsenyyden kriteerit. Ja yksi asia sitten esti meitä saamasta kutsun jäseneksi ja varmasti kaikki tiedätte, mikä tämä kysymys tai ongelma oli. Vice Prime Minister Hyvä, kiitoksia herra Vaara pääministeri. Kiitämme teitä sitten kollegat, kiitän teitä myös teidän mielenkiinnostanne ja kysymyksistänne ja sitten suoraan keskusteluun aiheena yhä Makedonia. Okay. Now, uh, colleagues, please, we... Nyt kollegat, pyydän. Meidän pitää jatkaa esityslistalla. Ja nyt sitten jälleen keskustelemme Makedonia ke- kehityskertomuksesta. herra Taaler. Herra, herra Hän saakin puheenvuoron. I mean, it's not uh, polite, you know, that you should speak only with Mr. Yeah. Teidän ei pitäisi puhua pelkästään kukanin kanssa, vaan jakaa tämä kaikki meidän kanssamme. Kuinka paljon on aikaa? 10 minuuttia, puoli tuntia, tunti. If, if we... Niin katsokaa, jos me lopetamme tämän keskustelun 11.30 mennessä, niin hyvä olisi. Joten lyhyesti. Mr. Chairman. I... Oh, oh. Kiitos puheenjohtaja. Minusta meillä oli erittäin hyvä tilaisuus juuri kuulla Makedonian korkean, hallituksen korkean edustajan ajatuksia ja voimme jatkaa työtämme tämän vuoden päätösalaisemman osalta, joka koskee Makedoniaa. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoja, jotka aktiivisesti ovat tehneet tarkistusehdotuksia päätöslauselman esitykseen. Me uskoakseni olemme olleet hyvin menestyksekkäitä työskennellessämme varjostöiden kanssa niin siinä, että saimme mahdollisimman hyvän tuloksen, joka sisällyttää kompromissitarkistuksista sopimukset, jotka sisältävät mahdollisimman monia asioita kollegoiden ottamista tarkistuksista, ja niin, että tällä tavoin voidaan parantaa itse päätöslausemaesitystä. Minun täytyy toistaa, että on olemassa – tämän parlamentin laajan enemmistön vakaa kanta, että esitetään sitä, että Euroopan unioni käynnistää Makedonian tasavallan kanssa välittömästi neuvottelut täysjäsenyydestä. Tällaisia ehdotuksia on tullut kaksi kappaletta jo komissiolta ja me toistamme tämän kannanoton, tämän esityksen, tämän päätöksen. Olemme tehneet tämän jo usean vuoden ajan itse asiassa. Tietysti on olemassa erinäisiä asioita, joissa me yritämme lähettää viestejä ystävillemme Makedoniaan. Ja haluaisin pyytää, haluaisin äh, neuvoa heitä ja toivoisin, että he käsittäisivät, että tämä on selkeä lista siitä, mitä Euroopan unioni odottaa ajattelen Kööpenhaminan kriteerien täyttämistä ja kaikkia muita asioita, jotka meitä kiinnostavat silloin, kun ehdokas maa on lähestymässä täysjäsenyyttä. Minulla nyt ole aikaa käydä lävitse kompromissitarkistuksia yksityiskohtaisesti. Haluaisin vain sanoa, että niitä on 14. Monet tarkistukset on sisällytetty näihin 14 kompromissitarkistukseen ja tietysti minä olen merkinnyt plussan, siis että ehdotuksen äänestetään puolesta, myöskin lukuisille monille tarkistuksille, joita on esitetty. Ykköstarkistuksessa me toistamme sen, että kahdenkeskiset asiat täytyy asianosaisten osapuolten ratkaista hyvässä naapurihengessä ottaen huomioon EUn kokonaisedut. Tämä minusta on tärkeää. Alkuperäisessä tekstissä, joka oli päätösosalmassa, on myös vetoomus meidän korkeimmille edustajillemme, korkealle edustaja Ashtonille ja myöskin komission jäsenelle, joka vastaa laajentumisesta, että pitäisi ryhtyä aktiivisemmaksi tämän kysymyksen ratkaisemisessa, joka on este, joka on Berliinin muuri, joka estää on ollut este Makedonialle viimeisten kuuden vuoden ajan. Tämä on alueen vakauden kannalta keskeinen kysymys ja myöskin Makedonian etujen mukaista, samoin kuin Euroopan unionin etujen mukaista. Lopetan tähän. Kuunnel, kuuntelen huolellisesti teidän lisäkommenttien, hyvät kollegat ja toivon, että voimme jatkaa tehokasta ja hyvää työtä myös tulevaisuudessa. Mrs. Janaku, please. Kiitoksia, Roja. Janaku. No, ah, Mr. Kukan. Sorry. Anteeksi, herra Kukan ensin. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtajan puheenvuorosta. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää esittelijää herra Taaleria tehdystä työstä mietinnössä ja myös kiittäisin kollegoja tarkistuksista, joita ovat tehneet. Ja toivon, että valiokunta tulee hyväksymään hyvän ja tasapainoisen mietinnön, koska tämä maa tarvitsee rohkaisua integraatioprosessissa ja koska sitä on pidätelty aivan liian kauan ja jos tämä jatkuu, niin varsin todennäköisesti tuloksena on yhä suurempi jännittyneisyys, turhautuminen. Ratkaisun pitäisi löytyä myönteiseltä pohjalta, jossa keskityttäisiin eurooppalaiseen asialistaan. Siksi olen tyytyväinen, että tässä mietinnössä vaaditaan neuvostoa avaamaan jäsenyysneuvottelut. Kuit Kuitenkin vielä on jäljellä monia ohjelmia, joihin pitää prosessissa tarttua. Pitäisi auttaa luomaan sellaiset olosuhteet, joissa ongelmat voidaan ratkaista. Mietinnössä heijastellaan joitakin ongelmia, joita on voitu huomioida viimeisellä kaudella. Erityisesti tulevat varhaiset vaalit, pidetään maassa. Me odotamme suurempaa edistystä julkishallinnon, sairaala-oikeuslaitoksen kohdalla ja sama kansainvälisen järjestetyn rikoksen ja korkeimmasta taistelusta. Toivottavasti nämä, tämä nimikysymys myös tullaan ratkaisemaan varsin pian. Mielestäni olemme löytäneet hyvän pohjan kompromissitarkistuksille muiden poliittisten ryhmien kanssa. Kuitenkin lupasin esittää pyynnön ja pyytäisin tiettyjä sopeutuksia, tarkistuksia näihin kompromisseihin. Ja tässä kompromissi kakkosessa eilen äänestys siitä osasta, jossa sanotaan, että niin kuin hiljattainen kriisi osoitti etnisten albanaisten kesken, poistaisin tämä kohta ja muu osa tarkistusta olisi samassa muodossa. Ja sitten kompromissi seitsemän joka koskee Makedonian viranomaisia. Mitä, tässä pitäisi poistaa sana Makedonia ja tässä sitten tämä kulus niin kuin puhuttaisiin pelkästään viranomaisista. Muu osa tarkistusta pysyisi tässä muodossaan. Kiitoksia. Kiitos. Rouva Janaku. Ευχαριστώ πολύ Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kratää. Eh, niin, Taalarin päätöslauselmaesityksessä kunnioitetaan kyllä niitä pääseikkoja, jotka takaavat tasapainon. Enkä halua tässä toistaa kaikkia perusteluja, jotka jo tuossa aikaisemmin olen hahmotellut. Meillä on tietenkin oma varjoesitilämme herra Kukan, ja tässä olisi pari kohtaa, horisontaalisia luonteeltaan. Eli etniset makedonialaiset ja Makedonia, Makedonia pitää ottaa pois koko asiakirjasta ilman ehtoja. Ja sitten tässä on toinenkin kohta, joka täytyy ottaa esille. esille eli vaaditaan neuvottelujen aloittamista välittömästi. Ja tästähän on jo, tästähän on jo mainittu aikaisemminkin, nimittäin siitä, että neuvostelut – ovat sekä Euroopan parlamentin että neuvoston asia. Ja hallitukset päättävät siitä eksklusiivisesta oikeudesta jokaisen hallituksen kohdalla ottaa, tehdä päätös valitsevat olosuhteet huomioon ottaen. Ja en voi muuta kuin todeta, että mikään kansallinen hallitus hyväksyisi neuvottelujen aloittamista ilman, että tuo pitkittynyt ongelma saadaan ratkaistua. Tuossa todettiin, että väliaikainen sopimus on saatu aikaiseksi, kyllä, mutta sehän oli aikaisemman Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kreikan välillä, ja Makedonia taas ei ole koskaan käyttänyt tuota väliaikaista nimeä. Ja minun mielestäni Haag ei ole se paikka, jossa se pitäisi se ongelma ratkaista. Meidän täytyy tunnustaa se seikka, että mitä enemmän Kreikka painostaa, mitä enemmän, enemmän painostaa, niin sitä enemmän hankaluuksia se aiheuttaa entiselle Jugoslavin tasavallalle Makedonialle niin, että se jää ulkopuoliseksi. Eli me, meidän pitää pitää yllä painostusta ja ohjata meidän ponnistelumme oikeaan suuntaan. Aivan vähän aikaa sitten EPP-ryhmän työvaliokunta kävi YK pääsihteeristön juttusilla ja tuossa kokouksessa otimme esille, mikä tilanne on ja miten se kehittyy. Ja herra Ban Ki-moon teki käytännöllisen ehdotuksen, jonka Kreikka hyväksyi, mutta toinen puoli ei ole vastannut vielä. Minun mielestäni herra Taalarin päätöslauselmaesitys, joka, joka pyytää välitöntä Neuvotteluiden aloittamista pitäisi muokata siten, että pitäisi pyytää Fyromin hallitusta suorittamaan ne toimet, mitkä ovat välttämättömiä ennen kuin neuvottelut voidaan aloittaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella ja kiittää esittelijä Zoran Taleria erittäin kattavasta ja Äh, loppuun viedystä mietinnöstä, joka nyt on pohjana keskustelulla valiokunnassa. Mielestäni kaikin tasoin se, kaikilla tasoilla se heijastelee varsinaista tilannetta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Ja vain yksi kommentti. Olen täysin samaa mieltä herra Kukanin ehdotuksesta, koska Makedonian viranomaiset termi liittyy EYK-tason neuvottelun ydinkysymykseen – Mielestäni meidän pitäisi siirtyä pois viime vuosien käytännöstä. Ja aina kun viitataan maahan, niin silloin pitäisi puhua valtion viranomaisista tai ensin Jugoslaven tasavallan Makedonian viranomaisista pitäisi puhua. Ja nur ganz kurz, damit kein falscher Eindruck entsteht. Wir kennen die Realität und wir müssen versuchen, mit der Realität fertig zu werden. Aber... Niin, me tiedämme tilanteen ja meidän täytyy tuon realiteetin pohjalta toimia, mutta EU:ssa ei käydä keskustelua valtion nimestä. Sitä kutsutaan Makedonian tasavallaksi Saksassa, Ranskassa, UKssa ja muissakin jäsenvaltioissa, eikä millään jäsenvaltiolla ole ongelmaa tämän suhteen. Täällä on vain yksi maa, jolla ongelma on, eli tämä on kahdenvälinen ongelma mutta koska perustuslaillinen tilanne on se, minkä Rova Janakov tuossa kuvaili, niin siitä on tullut myöskin meidän ongelmamme. Mutta tehdään tässä nyt selväksi, että me emme halua tämän ongelman painostavan tai rajoittavan mihinkään, tai vaikuttavan mihinkään suuntaan neuvottelujen aloittamiskysymyksessä. Ja kuten parlamentti on todennut monessa päätöslauselmassaan, on korkea aika käynnistää neuvottelut. Ja sanottakoon, että vaikka tämä nyt vaikuttaisi ehkä kuvitelmalta, illuusiolta, niin tämä täytyy saada aikaiseksi riippumatta kahdenvälisistä kysymyksistä ja ongelmista. Tilannetta voidaan selventää neuvotteluprosessin myötä, mutta ei ennen kuin se alkaa. Ennen kuin liittymissopimus ratifioidaan ja ennen kuin neuvostelut saadaan päätöksen on mahdollista selventää. Näinhän tapahtui myöskin Kroatian suhteen. Minä olen ollut esittelijän ryhmässämme Kroatiasta ja sielläkään ei ollut ennakkoehtona, että kaikki ongelmat ratkaistaan Slovenian kanssa ennen kuin aloitetaan neuvottelut. Neuvottelut käynnistettiin ja prosessin aikana ongelmat on ratkaistu ja se oli aivan riittävän kamalaa. Well, Mr. Thaler, would you like to react? Herra Thaler, haluaisitteko te nyt vastata kollegoille. Thank you very much for uh, all the remarks and... Kiitoksia näistä huomioista ja kannanotoista. Mielestäni Makedonian tasavallan tarina on täällä varsin tuttu asia meille, jotka tällä hetkellä tässä salissa istumme. Tuskin voimme keksiä asiasta juurikaan uutta. On joitakin ehdotuksia tällä kertaa tässä päätöslauselmassa tästä asiasta. Ja henkilökohtaisesti minä toivoisin, että meidän huippuedustajamme EU-ssa olisivat jopa vieläkin aktiivisempia ja auttaisivat osapuolia löytämään ratkaisun tähän. Emme voi jatkaa tällä tavalla loputtomiin. Tämä umpikuja, kun tilanne, jossa mitään ei tapahdu, ei se ole neutraalia, se on negatiivista. Ei tässä ole kyse sellaista prosessista, jossa pysytään tässä tilanteessa. Se synnyttää paljon turhautumista ja myös synnyttää mahdollista ke- ke- negatiivista kehitystä, ei vain tällä, tässä maassa, vaan myös tällä alueella. Siksi vetoaisinkin kaikkien osapuolten vastuullisuuteen. Tällainen ehdotus löytyy tästä päätöslausumaistuksestakin. Kun jatkossahan iltapäivällä me äänestämme ja sitten ensi kuussa teemme loppu päätökset asiasta ja odotan mielenkiinnolla tätä kaikkia. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin saimme hiukan kuvaa siitä, miten tästä jatketaan. Ja tähän päättyykin tämä keskustelu ja siirrymme herra Proveran mietintöön maahanmuuttovirrat johtuen epävakaasta tilanteesta. Joten haluaisin esittelijää Fiorelloa puhumaan. Kolme minuuttia. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiitoksilla, ei muodollisilla kiitoksilla, vaan todellakin sydämestä nousevilla todellisilla kiitoksilla, erityisesti valmistelijalle ja pari jo esittelijöille, jotka ovat tehneet erinomaisia ehdotuksia, jotka on otettu vastaan ja otettu mukaan tähän mietintöön. Ja siihen olen kovin tyytyväinen. Ja haluaisin kiittää, kiittää myöskin kollega Kreetua ja kollega Kelleriä, jotka ilmaisivat asiasta kantansa Deven ja Liben puitteissa ja myöskin sihteeristöä, joka on osallistunut tähän prosessiin merkittävällä tavalla. Sitten aina vain viimeiset kiitokset menevät koordinaattoreille, koska heidän luottamuksensa myötä olen pystynyt tekemään työtä sellaisen mietinnön parissa, johon uskon vahvasti ja joka on ollut minun mielenkiintoni ja intohimoni kohtaan jo pitkän aikaa. En nyt tässä toista kaikkia niitä syitä, jotka olen jo esitellyt aikaisemmissakin tilaisuuksissa ja jotka ovat saaneet aikaiseksi tämän mietinnön ja sen ominaisluonteen sekä siinä tehdyt ehdotukset. Haluaisin vain korostaa tässä, kuinka tämä mietintö on erinomaisen ajankohtainen kun otetaan huomioon, mitä tapahtuu tällä hetkellä Maghreb- ja Mashrek-maissa. 178 tarkistusta esitettiin ja sitten päästiin yhdeksään kompromissiehdotukseen ja kolme suullista esitystä, anteeksi suullista tarkistusta on siellä mukana ja josta allekirjoittajat keskustelivat. Yksi aihe, josta keskusteltiin erityisesti, on Libyan tilanne. Ja EU-Libya puitesopimusneuvottelujen keskeyttäminen. No tämä on tietenkin aivan itsestään selvistä syistä. Kaikki ne tunnemme. Kyseessä maassa on äärimmäisen epävakaa tilanne. Toiveissa on, että mietinnön puitteissa voitaisiin ottaa tai myötä voitaisiin käynnistää uudelleen neuvottelut siinä vaiheessa, kun uusi hallitus, joka noudattaa ihmisoikeuksia, perustetaan Libyassa. No sitten toinenkin aihe, joka täällä otetaan esille, on välttämättömyys tasapainottaa, kuten mietinnössä todetaan, Välimeren eteläisen osan siirtolaisvirtojen tasapainottaminen idästä tulevien siirtolaisvirtojen kanssa. Sitten sinne on otettu mukaan myöskin kompromissitarkistuksia, jossa viitataan erityisiin vähemmistöryhmiin tai ryhmiin, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa nimenomaan pakotetun siirtolaisuuden myötä. Ja sitten kollega Montalto on esittänyt tarkistuksia, jossa korostetaan siirtolaisuuden syynä luonnonkatastrofeja. Ja siis luonnonkatastrofit, epävakaat ilmastoolot ja luonnonolot ja niin edelleen. Eli kaikki täällä läsnä olevat tuntevat jo mietinnön sisällön, sisällön ainakin pääpiirteissään, joten kuuntelen tässä vaiheessa mielelläni, mitä kollegoilla on sanottavana. Thank you very much. Kiitoksia. Herra Montalto, jos te haluatte puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin äh, täytyy aloittaa kiittämällä herra Proveraa. Hän pystyi ohjaamaan varjoesittelijöitä. Hän kykeni ohjaamaan heitä sellaisella tavalla, että kuka tahansa lukee tämän mietinnön, myöntää sen, että tätä voidaan kyllä parhaiten kuvailla sanalla tasapainoinen. Olemme kaikki tietoisia siitä, että maahanmuutto on äärimmäisen arkaluontoinenkin kysymys. Meidän täytyy riittää, kun tarkastelee sisäistä tapaa, jolla yksittäiset maat ja joskus poliittiset puolueet eroavat siinä, mitä näkevät maahanmuuttona, mitä sen pitäisi käsitteenä sisältää, miten tähän asiaan pitäisi tarttua. Ja nämä erilaiset näkemykset kotimaan tavallaan EUn e sisällä eivät ole helppoja asioita ottaa esille mietinnössä, jossa keskitytään siihen, kuinka ulkopoliittisesti voidaan tai pitäisi toimia tämän maahanmuuttoilmiön kohdalla. Yksi asia on varma, nimittäin me pitää antaa mahdollisimman laaja määritelmä sanalle epävakaus, koska tämä on aivan avainsana tässä erityisessä mietinnössä. Epävakaus siinä mielessä, että yritettäisiin ottaa mukaan määritellä tasapaino eri ryhmien esittelijöiden kesken ja tätä kautta otettaisiin huomioon luonnonilmiöt ja ihmisten aiheuttamat ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, metsän häviäminen – eikä puhuttaisi vain epävakaudesta sen tavallisimmassa merkityksessä ilman, että unohdetaan, että se heijastelee monenlaisiakin kriisejä. Mietin, mietin, niin kuin herra Provera sanoi, kiittäisin muuten tässä yhteydessä myös muita varjoesittelijöitä. Ja lopetan tähän. Mietintö ei olisi voinut tulla parempaan ajankohtaan. Todellakin olen laatinut jopa tarkistuksen joka tavallaan vanheni näiden nopeiden kehitysten kautta. Ja ne vois, sain sellaisia neuvoja, että pitäisi itse asiassa tätä vastaan avunantajalta, niin koska siitä tuli tavallaan turha, niin kuin kaikki tiedämme, tai toistava. Jälleen kerran haluan sanoa, että mietintö, vaikkakin tällä hetkellä tämä on vielä muotoutumassa, niin sen lopullinen versio on kyllä meille varsin selvä. Mehän yritämme löytää parhaan tien eteenpäin näin arkaluontoisessa herkässä kysymyksessä. Kiitos. Kiitos. Sitten Rova Venära Patu. No, no, no. no. Lopez. Mrs. Lopez, then. Rova Lopez sitten. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Proveraa mietinnöstä, jonka hän on laatinut maahanmuuttovirosta, koska meistä tämä tulee todellakin hyvän aikaan keskustella tästä ulkoiseen valiokunnassa nyt. Yleensähän tästä keskustellaan kansallisvapauksien valiokunnassa ja aina keskitytään turvallisuuteen. Näin ollen nyt käsitellään tätä teemaa hiukan eri kulmasta, että tämä on paljon mielenkiintoisempaa. Nimittäin puhutaan näistä kansainvälisistä ongelmista, joita jotka aiheuttavat näitä maahanmuuttovirtoja. Erityisesti puhe on yhteistyöstä ei vain siirtymävaiheen maiden kanssa, vaan myös alkuperämaiden kanssa. Katukulkumaista ei ole pelkästään kysymys. Siksi tämä on erittäin hyvä painopiste ja tässä valiokunnassa käsitellään tätä osana kansallista politiikkaamme, eikä nähdä sitä minä turvallisuusongelmana tai turvallisuuskysymyksenä. Minä uskon, että tässä aiheessa usein meille käy niin, että emme ymmärrä näitä virtoja, koska aina olemme käsitelleet niitä jonkinlaisena uhkana. Ei koskaan ole ajateltua asiaa muulta kannalta katsottuna. Ja tämä on estänyt meitä, estänyt sen, että tuntisimme paremmin näitä suuntauksia ja maahanmuuttovirtauksia ja miten ne vaikuttavat EUn tulevaisuuteenkin. Ja näin ollen uskon, että faktojen tuntemus on erittäin tärkeää erityisesti sen takia, että varsin usein sotketaan eh, pakolaiset, turvapaikan pyytäjät, koska itse asiassa tässä viitataan aina Geneven sopimukseen, jotka ovat mm, väliaikaisia turvapaikan pyytäjiä, sikäli pakolaisia, koska he pakenevat, eivätkä he täytä näitä sopimuksen ehtoja tai pyytävät sitten tällaista sivusuojelua. Tai sitten maahanmuuttovirrat yksinkertaisesti johtuvat ihmisten liikkuvuudesta, jota tulee syntymään jatkossakin, kun pyritään, ihmiset etsivät parempaa tulevaisuutta. Ja nämä ihmisvirrat liittyvät työn tarpeeseen ja tulevaisuudessa – Tämä tulee just tästä vaihtelevaa liikennettä. Mehän elämme globalisoidussa maailmassa. Ja tässä tarvitaan paljon yksityiskohtaisempaa analyysiä. Ja meidän pitää tuntea paremmin tosiasiat, koska näin todennäköisesti voimme ottaa tämän mukaan kansainvälisiin suhteisiimme. Ja tämä liitetään muihin maihin ja näemme asian täysin eri näkökulmasta kuin yleensä tätä asiaa on käsitelty kansallisvapauksen valikunnassa, jossa minä olen pääjäsenenä ja siellä nähdään aina uhkana tämä maahanmuutto. Tämä on uusi visio ongelmasta ja olen tyytyväinen tästä ke- keskiön siirtymästä ja näin meidän pitäisi lisätä tällaista erityistuntemusta maahanmuuttovirroista ja käsitellä asiaa erityisesti EUn kannalta niissä mm, ottaen huomioon ne maat, jotka tavallaan synnyttävät vaikeita tilanteita. Pitäisi olla läheisemmät suhteet näihin alkuperämaihin, joista virtoja on peräisin ja myös kauttakulkumaihin pitäisi parantaa yhteyksiä. Kiitoksia. Thank you, Chair, and... Kiitos. Kollegat, jos sopii, puhun Puolaa, koska tulkkaus on tarjolla täällä parlamentissa. Niin, jos sallitte, haluaisin aloittaa onnittelemalla mietinnön laatijaa. Minusta tämä on hyvä lähtökohta, se, että joka on näkyvissä tässä asiakirjassa Olemme, kävimme hyvin rakentavia keskusteluja viime viikolla Strasbourgissa. Varjoesittelijät tapasivat, samoin kuin eri puolistoryhmien edustajat. Ja meidän kantamme heijastuivat minusta hyvin tästä paperista. Ja puhun nyt Euroopan kansapuolen kannalta, mutta minusta kompromissi heijastelee niitä tosiasioita, joita tällä välin on tapahtunut. Toisin sanoen, sen hetken välillä, jolloin mietintö luonnosteltiin, ja tämän päivän välillä, jolloin keskustelemme siitä. Näemme, että on tapahtunut tärkeitä poliittisia tapahtumia. Käynnissä on taistelua Libyassa, ja kaikki nämä dramaattiset tapahtumat vaikuttavat siihen, miltä mietintö viime kädessä näyttää, joka käsittelee näitä maahanmuuttovirtoja, koska nämä virrat ovat suorana seurausta levottomuuksista tuossa osassa maailmaa. Minä haluan onnitella esittelijää siitä, että hän pystyy reagoimaan näin nopeasti todellisiin muutoksiin. Hän pystyi mukauttamaan mietintöään ja nyt meillä on asiakirja, joka heijastelee todella vallitsevaa tilannetta maailmassa. Haluaisin todeta, että olen erityisen iloinen vuodessani nähdä lukuisia ajatuksia tässä mietinnössä ja haluaisin aloittaa kohdasta neljä ja siitä, mitä siellä on mainittu. Siellä mainitaan on ehdollisuus. Kun me luemme kohtaa neljä, näemme, että pitäisi olla ehdollisuutta – siinä, miten EU antaa apua. Meidän ei pitäisi antaa rahoitusapua käyttäen eri välineitä, kuten pankkiluottoja tai muita eurooppalaisia rahastoja, paitsi jos olemme täysin varmoja siitä, ennen kaikkea Afrikan maiden tapauksessa, siis paitsi jos olemme täysin varmoja siitä, että käynnissä on uudistuksia, että on poliittisia ja taloudellisia uudistuksia meneillään. Ja huolet, huolestuneisuus ja levottomuus, jota olemme nyt voineet nähdä, on tulosta ehdollisuuden puutteesta meidän avussamme menneisyydessä. Meidän apumme ei pitäisi olla sitä, että lisätään diktaattorien vaurautta tai johtajien vaurautta, edes demokraattisten johtajien vaurautta näissä maissa, mutta meidän apumme pitäisi auttaa keskivertoihmisiä yhteiskunnassa, sillä jos ihmisillä on hyvät olosuhteet elää. He eivät vaaranna elämäänsä ja yritä tulla laittomina maahanmuuttajina Euroopan unioniin. Minä olen lähtöisin maasta, joka on koillisesta ja äskettäinen Euroopan unioniin liittynyt maa, ja jolla on rajallista kokemusta laittomasta maahanmuutosta verrattuna esimerkiksi Kreikkaan, Espanjaan tai Maltaan – Puolan kokemus laittomasta maahanmuutosta tai maahanmuutosta ylipäätään on hyvin rajallista, mutta tämä aihe kiinnostaa meitä kovasti ja esittelijä on esittänyt paljon suosituksia siitä, miten meidän pitäisi käsitellä laitonta maahanmuuttoa, ja olemme yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, että tämä on taakka, jota pitäisi jakaa. Me olemme kaikki Euroopan unionissa vastuussa tästä ongelmasta, ja me vetoamme Euroopan solidaarisuuden arvoon se on jotakin, joka on hyvin lähellä meidän sydäntämme. Kysymys on perusarvosta, joka on tässä mietinnössä, ja se on jotakin, minkä löytäminen tästä mietinnöstä miellyttää minua. Ja vielä eräs asia, herra puheenjohtaja. Kompromissi sopimuksessa ja kompromissitarkistuksessa me puhumme johdonmukaisesta ratkaisusta, Euroopan unionissa maahanmuuton osalta, ei pelkästään laittoman, vaan myös laillisen maahanmuuton yhteydessä. On selvää, että me tarvitsemme maahanmuuttajia Euroopan unionissa. Tämä ei ole mitään uutta, mutta totta kai on olemassa maahanmuuttopolitiikkaan politiikkaa, jota harjoittavat maat, kuten Australia, Uusi-Seelanti tai Yhdysvallat. Meillä pitää olla todellista maahanmuuttopolitiikkaa. Ja meidän täytyy kohdata muiden maiden johdonmukainen maahanmuuttopolitiikka, koska muuten saatamme joutua tilanteeseen, jossa me saamme vain sellaiset ö, maahanmuuttajat, jotka jäävät jäljelle. Meidän ei pitäisi odottaa, meidän pitäisi parantaa tätä politiikkaamme. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Provera, hyvin työstä. Tietysti aihe, jossa nyt keskustelemme, on todella yksi isoimmista kysymyksistä EU-ssa ja koko maailmassa. Ja minä todellakin olisin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän pitäisi tarkastella asiaa ei vain ulkoasian ja turvallisuuden kannalta, vaan myös taloudellisen puolen valossa ottaen huomioon myös sosiaaliset kysymykset, samoin ympäristö ulottuvuus pitää ottaa huomioon. Minusta näyttää siltä, että huolimatta suosituksista, joita herra Provera ja varjoista ovat esittäneet, niin asiat, joita tässä nyt on ehdotetaan, niin mielestäni tässä on sitä ratkaisevan tärkeä kysymys, nimittäin tämä on paljon laajempi asia kuin tässä nähdään, ja tämä tulee olemaan yksi suurista ongelmista Euroopassa tällä vuosituhannella. Kun ajatellaan, että on niin monia nuoria ihmisiä, joita tulee Eurooppaan hakemaan työtä, tässä me puhumme miljoonista työpaikoista, joita tarvitaan. Ja meillä on miljoonia ihmisiä, jotka kuuluvat tähän maahanmuuttovirtaan, jotka suuntaavat Eurooppaan, on laskettu, että vuoteen 2030 mennessä Euroopassa on 500 miljoonaa tai, tai, tai siis silloin tulee olemaan 35 miljoonaa siirtoa ulkopuolista Euroopassa. Jos sitten ajatellaan islamilaista väestöä maailmassa jälleen vuonna 2030, niin silloin heidän määränsä olisi nyt valtavasti. Puhumme myös uuden tyyppisestä Euroopasta ja suuria muutoksia tapahtuu suurissa väestö ryhmittymissä. Mielestäni meidän pitää nähdä tämä asia virtana, tavallaan jokena, joka kulkee uomallaan. Ja tämä pitää, kyllä tämä varmasti lisää meidän huoliamme, koska tähän liittyy ul- kulttuurinen ja taloudellinen dimensio. Nämä väestöryhmät, miten ne voivat rinnakkain elää Mm, jo paikalla olevan väestön kanssa. Miten esimerkiksi hoituu ter- hoituvat terveyspalvelut? Kuka huolehtii näistä kaikista ihmisistä? Miten terve- terveyspalvelut pystyvät pysymään tavoitteiden tasolla? Sitten on tietysti maahanmuuttajien lapsia, joita joutuu esimerkiksi sairaaloihin Kreikassa, ja siellä he tarvitsevat hoitoa. Ja tämä aiheuttaa todellisia ongelmia. Ja tähän liittyy siis talouden ulottuvuus myös, koska terveydenhoitopalvelut, joita annetaan lääkehoidon ja muun muodossa, niin siihen kyllä liittyy aina oma hintalappunsa. Ei tämä ole mitään kustannusneutraalia toimintaa. Ja on monenlaisia käytännön ongelmia, jotka pitää ratkaista ne löytyvät maahanmuuton toiselta puolelta. Ei pidä pysyä teoreettisen keskustelun tasolla, pitäisi yrittää tähän konkretiaan. Emme pysty ratkaisemaan ongelmaa, mutta meidän täytyy kuitenkin joihinkin käytännön ongelmiin tarttua, joita nyt alkaa ilmetä. Kiitoksia. Mr. Provera, if you want. Kiitoksia herra Provera, jos te haluaisitte nyt vastata. Eh, con, eh, con grande... Niin, suurella avoimuudella ja rehellisyydellä täytyy sanoa, että kollegat ovat korostaneet tiettyjä seikkoja, jotka ovat todellakin tärkeitä mielestäni ja ehkä tekstissä ne eivät ole löytäneet riittävästi tilaa myöskin toimivalta syistä, koska mehän olemme afe valiokunta emmekä voi puuttua sellaisiin aiheisiin, jotka kuuluvat muiden valiokuntien toimialaan. Lähden kollega Montalton huomautuksesta liikkeelle. Hän antoi tai hän ilmaisi kantansa tämän mietinnön taustatilanteesta, eli pyrittäisiin tarkastelemaan kansainvälisiä välisen tason tilanteita historiallisesta näkökulmasta e-, etsien syitä tilanteeseen. tämä on tietysti sellainen asia, joka ansaitsee tulla tarkasteltavaksi, mutta tarkastelluksi, mutta ilman ilman ennakkoasenteita. Ja sitten kollega Lopez, Romero Lopez, olen samaa mieltä siitä, että meidän lähestymistapamme on täysin erilainen kuin muiden. Me pyrimme tutkimaan tätä ilmiötä ei täysin ajan hengessä tai kattavasti, vaan pikemminkin keskittyen tiettyihin näkökohtiin ja kuinka toimia tai toimia tietyssä tilanteessa. Meidän lähestymistapamme on kokonaisvaltainen, eli kun olemme saaneet ensin määriteltyä, mikä olisi paras tapa puuttua tiettyihin ilmeneviin ongelmiin ja sen syihin, niin pyrimme määrittelemään, miten puuttua niihin rakenteellisiin ongelmiin, jotka siellä taustalla ovat. Ja sen jälkeen meidän pitää pyrkiä koordinoimaan ponnistelumme muiden toimijoiden, tärkeiden toimijoiden kanssa maailmalla. Viittaan tässä nyt USAhan ja myöskin Kiinaan esimerkiksi tai Venäjään, eli täytyy pyrkiä välttämään toimenpiteiden päällekkäisyyttä tai kilpailuasetelmaa, koska muuten voi käydä niin, että ollaan vähemmän tehokkaita ja hukataan voimavaroja. Oikeassaan myös kollega Lopes sanoessaan, että Tätä ei pitäisi nähdä tätä ilmiötä pelkästään uhkana. Se on hyvin osittainen näkökulma ja myöskin asenteellinen. Nimittäin siirtolaisuus voi olla suuri mahdollisuus sekä alkuperä- että vastaanottomaille. Täytyy laatia kuitenkin sellainen poli- politiikka, jossa on selkeät säännöt, jotka auttavat tekemään yhteistyötä paremman, parempien lopputulosten aikaansaamiseksi. Kolga Protasevicille joka sanoi, että olemme hieman seuranneet näitä uusia kehityskulkuja maailmassa, toteaisin, että juuri tästä syystä AFET on mielestäni aivan erityisen tärkeä tällaisten ilmiöiden ehkäisemisessä. Ilmiöiden johtuvat rakenteellisista ongelmista, koska AFET on juuri se valiokunta, joka pystyy seuraamaan eri maiden ja maailman alueiden tilanteessa tapahtuvia muutoksia ja siksi toimimaan nopeammin toimivaltaansa kuuluvilla politiikan aloilla. No sitten kohta neljä, ehdollisuus, avun ehdollisuus. Tämä ei tarkoita varjoesittelijöidemme kanssa sopiman määritelmän mukaisesti mitään kiristämistä taikka ehtojen asettamista, jotka ovat seurausta omista kansallisten intressien omien kans, se, omista kansallisista intresseistämme, vaan tarkoitus on todellakin palvella kansalaisten tarpeita. Itse olen seurannut kansainvälistä yhteistyötä 20 vuotta ja olen tutkinut sitä tarkkaan, eikä pidä peittää sitä seikkaa, että kansainvälisten organisaatioiden tai jäsenvaltioiden käyttämät apusummat on pitkälti hukattu tuhottu, ne ovat menneet hukkaan tai ne ovat suorastaan tulleet ryöstetyiksi. Eli intervention tehokkuus aina riippuu siitä, kuinka hyvät ja tehokkaat rakenteelliset edellytykset apualueella on. Projekteja ei voida toteuttaa, jos tietyt perusasiat puuttuvat. Esimerkiksi tiet, joita pitkin päästään avustusalueelle, jos nyt otetaan ihan tällainen banaali esimerkki. Ja sitten käytän nyt pari-kolme minuuttia ylimääräistä aikaa, jos sopii, mutta tämä kysymys on minulle kovin, kovin mielenkiintoinen, joten jos sallitte. Eli ehdollisuus tiettyjen tilanteiden vakauttamiseksi on tärkeää myös, koska on ihan mahdotonta ajatella, että ilman sellaista politiikkaa, joka toisi mukanaan demokratian ja ihmisoikeudet, voitaisiin voitaisiin tarjota rahoitusapua. Ei voida tarjota tällaista apua diktatuureille tai muuten epädemokraattisesti toimiville hallituksille, jotka toimivat kansalaisia vastaan. Tämä on mielestäni hyvin selkeästi täällä parlamentissa läsnä ja esillä oleva ajatus, eli siis ihmisoikeudet ja oikeusvaltio. Ja sitten vielä kollega Protasiewiczin huomautuksesta toteaisin, että olen samaa mieltä, että eurooppalaisen politiikan täytyy varautua myöskin laittomaan siirtolaisuuteen, mutta ennen kaikkea sen täytyy muodostaa politiikkaa, joka pyrkii edistämään laillista maahantuloa. No sitten Salavraakoselle toteaisin, että hän kosketteli sellaista kysymystä, joka on äärimmäisen relevantti erityisesti kolmannen maan valtioille. Eli mitä suurin osa maista, tai ainakin monet maat omallakin mantereillamme vaativat siirtolaisuudelta tai maahan No, monet haluaisivat, että maahanmuuttajat olisivat nuoria, heillä olisi ammatillinen koulutus, he olisivat kultivoituneita, koulutettuja, että heillä olisi sellaisia pätevyyksiä, joiden myötä he voisivat olla äärimmäisen hyödyllisiä yhteiskunnillemme. Mutta tällaiset kollegat, jotka puhuvat aivovuodosta, niin jättävät huomiotta todellakin tällainen aivovuoto saa aikaan kehitysviivästymän niissä maissa, joista tämä aivovuoto tapahtuu. Ja he jäävät riippuvaisiksi meidän avustamme. Ja ihan lopuksi toteaisin, että tämä on sellainen aihealue, jossa tulevat esille sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset, rahoitukselliset, ihmisoikeuskysymykset ja tietyt arvot, jotka ovat meidän yhteiskuntamme kulmakiviä. Nämä kaikki aiheet ovat tässä tiiviisti mukana. Ja sen takia otin nämä kaikki asiat mukaan tähän mietintöön, koska on tärkeää, että me otamme nämä kaikki kokonaisvaltaisesti huomioon, kun tätä aihetta, aluetta lähestymme. Kiitoksia. Mind you. Kiitoksia kovasti. Muistuttaisin teitä siitä, että me äänestämme tänä iltapäivänä. On hyvä, että tiedätte. Kiitoksia kovasti. Sitten eteenpäin. Viimeiseen kohtaan esityslistalla tänä aamuna 2009 vastuuvapaus, EUn yleistalousarvio-osa kolme, ko, aiheena komissio, pääluokka kolme. Veronik tekee Kaiser. Kaiser. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta aiheessa, joka ei yleensä kovinkaan innostava, kiinnostava meille, nimittäin tämä vastuuvapauskysymys. Haluaisin kuitenkin huomata, kuinka tärkeää se kuitenkin on, koska tätä kautta me voimme nyt nähdä, ovatko nämä menoerät, joita EU:ssa on syntynyt, ovatko ne toteutuneet tehokkaasti, tuloksellisesti ja erityisesti ottaen huomioon poliittiset suuntaviivat ja tapo- tavoitteemme, jotka olemme täällä parlamentissa asettaneet. Tämä on tosiaan siis teknistä ja poliittista. Teknisesti sen laatii tilintarkastustuomioistuin. Se eri tavoin arvioi asiaa, esittää suosituksia. Tässä tilintarkastusosuus löytyy 136 sivulta, jos haluatte siihen tutustua, ja samoin 159 sivulta tätä löytyy. Sitten poliittinen tämä on sikäli, että meillähän on oma, sanottavana, oma sana sanottavanamme, onko tämä tollakin sitä, mitä me halusimme, mitä nyt on tehty. Sitten mm, pyrin olemaan varsin lyhytsanainen tässä asiassa, se on viisi kohtaa, niin haluaisin sanoa, että minä suosittelen sitä, että myönnetään vastuuvapaus tietenkin ottaen huomioon aina tilkastustuomioistuimen kertomus ja ne eri kommentit siinä. Yksi yleisluontoinen kommentti. Yleisesti ottaen virheet ovat vähentyneet verrattuna aikaisempiin vuosiin. On virheitä, joita voidaan pitää tällaisena jälkeen todettuna, mutta globaalisti ajatellen tilanne on parantunut ja suuntaus on myönteistä ja tämä on pitkälti tulosta myönteisestä kannasta koskien vastuuvapautta. Tai tämä on tässä syynä, miksi suositaan tätä. Sitten kun ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin tarkoittaa sitä, että ei mitään virheitä ole ollut, mutta ponnistelulta on tehty ja nyt se alkaa kantaa hedelmää. Mutta nämä ovat siis edelleenkin tilintarkastustuomioistuimen kommentteja. Tässä näkyy paremmin, tämä näkyy paremmin muutaman vuoden kuluttua vasta, joten nyt pitää keskittyä näihin suuntauksiin, koska eri säädöksissä ja toimenpiteissä, joihin on ryhdytty, niin nämä vaikutukset tulevat pitkällä aikavälillä usein. Edelleen on, ja tästä keskustellaan myös tarkistusten kohdalla, edelleenkin on huomattava määrä virheitä. 2009 budjettikohdassa, mitä tulee ulkopoliittisiin toimiin ja erityisesti virheisiin, jotka liittyvät mm, julkisia hankintoja ja sopimuksia niistä. Luonnollisesti olen täysin samaa mieltä nyt tarkastustuomioistuimen linjoilla ja budjettivalvontavaliokunnan kanssa samaa mieltä, joka haluavat, että virheiden pitää hävitä kokonaan. Se on ihan selvä asia. Mutta jotkut näistä virheistä niin tällainen poikkeuksellinen määrä virheitä pitää suvaita tai sietää, koska tilanteet ovat olleet varsin vaihtelevia, epävakaita tai on vaikeita niitä huomioita. Ne ovat on tällaisia riskitilanteita jossakin maissa ja tässä voidaan sanoa, että jos nämä jotkut virheet liittyvät kuitenkin sellaisen asioita, joita me haluamme niin silloin sitä, näitä voitaisiin jotenkin paremmin sietää. Kaiken muun osalta täytyy pyrkiä nollavirhetasoon, mutta todennäköisesti näin tapahtuu pitkällä aikavälillä. Ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty, ja suositukset ovat tässä mielessä kuitenkin tyydyttäviä. Haluaisin erityisesti kiittää varjoesittelijää Rova Makoveita ja Lessingiä, koska he ovat laatineet näitä mietintöjä, he ovat laatineet viisi tarkistusta. Sanoisin, että omalta osaltani ja seitän tätä asiaa. Arvostan kovasti näitä tarkistuksia, joita en saanut Rova Lysingiltä. En kuitenkaan nyt seuraisi häntä hänen ehdotuksessaan. Olen pannut kielteisen negatiivisen merkinnän näihin tarkistuksiin tarkistuksiin 2 ja 3. Palaan sitten näihin muihin. Ne mielelläni hyväksyn ja ne parantavat tätä työtä. Sitten tarkistuksesta kaksi. Tässä eh, tarkistus, on tarkistus, joka on todellakin poliittinen tarkistus ja sikäli se onkin tervetullutta, koska tähän kuuluu tämä poliittinen puoli. Mutta siinä sanotaan, että unionin talousarvio mm, pitää kehittää rauhanomasta ulkopolitiikkaa kansallisen oikeuden mukaisesti. Käännät hiukan englannista, että EUssa tulee väkivallaton toimija maailmassa, ja joka pyrkii vain rauhanomaisiin siviiliratkaisujen mm, mahdollisten maiden kesken. Sitten tulee tällainen unviolent player, enpä nyt usko, että ei että tähänkään mennessä on voitu pitää väkivaltaisena mitenkään, mutta olen itse syvällisesti rauhapasifisti ja pitää tukeutua tällaisen siviili toimintaan ja neuvotteluihin, mutta puolella on tietysti eurooppalaista puolustusta, enkä halua sulkea pois poikkeuksellista kansallisoikeuden puitteissa, niin kuin aina olemme, niin kuin Strasbourgissa viimeksi keskustelimme, en halua sulkea pois so- sotilasvaihtoehtoa. Seuraavat katsovat. En, en halua, että EU on passiivista ja NATO vaan sit saa pärjätä omillaan ja muut ei se ole minun kantani, joten sanon kyllä. Ei pidä siis sulkea pois jotakin erilaista toimintaa poikkeuksellisesti. Sitten suunnan tarkistus tähän tarkistukseen tässä muodossa. Se on mielestäni tämä on liian vahva. Sitten kohta kolme, kolme kolmas tarkistus. Rova Lösing poistaa sen, että poikkeuksellisesti hyväksyn tällaisen virhetason poikkeuksellisissa tilanteissa, on, jos on tästä heikosta hallituksesta, hallinnosta kysymys kun maa ei ole va- vakaassa tilanteessa, niin silloin tällaisia virheitä voi syntyä. Olen sitä mieltä, että tällaista voi tapahtua. Ei tämä tarkoita, että hyväksyn virheet periaatteessa ja minusta olisi hyvä pitää teksti tässä muodossaan. Tämän verran sanottavaa. Ei tässä mitään isoja kysymyksiä ole, mutta olennaista on itse, itse, itse vastuuvapaus ja myönteinen kanta vastuuvapauden suhteen. Kiitoksia, sitä luvan löysin. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitos, Vade Keiser, niin että siitä, että käsittelitte näin syvällisesti minun tarkistuksiani. Pahoittelen tietysti sitä, että te tarkistusta, joka koskee rauhanomaista ulkopolitiikkaa, ette voi hyväksyä. Mä oli aluksi sellainen vaikutelma, että te olisitte ollut valmis tukemaan sitä. <clears throat> Minä tulen varmastikin tekemään niin, että e- en muuta tarkistusta niin kuin te toivoitte, koska se ei vastaa minun vakaumustani eikä myöskään ryhmäni vakaumusta. Siksi haluaisin tarttua vain muihin kohtiin, jotka te mainitsitte lopuksi. Mitä tulee kohtaan neljä, jossa te puhutte siitä, että voidaan puhua siitä, että poikkeustilanteissa voidaan hyväksyä tällaisia virhe, virheitä. Mä sanoisin, että tämä merkitsee, että yleisesti annettaisiin vapaus tietynlaisten virheiden määrään silloin, kun on kysymys varojen käytöstä. Yhteisen ulkotulkatulospolitiikan puitteissa on tietysti mahdollista käyttää näitä perusteita. Toisaalta perustelut ovat niin epämääräisiä ja yleisiä, että ne voisivat olla päteviä lähes kaikissa tapauksissa. Siksi minä ehdotin, että kohta neljä poistettaisiin ja tulen edelleenkin esittämään samaa. Kiitos. Kuka haluaisi reagoida? Roveri Kaiser. Lande Kaiser. Roveri Kaiser, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Non, Monsieur le Président, je respecte tout à fait la position de Madame Lusing. Ei, kunnioitan täysin Rovalöysingin kantaa. Se täytyy vain olla tekstin linjan mukainen ja sanoisin, että tämä ei ollut mikään sellainen yleisluontoinen asia, vaan todellakin poikkeustilanne, mutta ymmärrän hänen kantansa ja nyt olemmekin oikeastaan nyt aika lailla mm, liikkumavaramme rajoilla tässä. Uh, Muistutan sitä, että äänestys on iltapäivällä ja näin uskoakseni voimme nyt päättää aamun istunnon. Tapaamme uudestaan iltapäivällä kello 15 samassa huoneessa. Kiitos. Arrivederci. Arrivederci. Nice. <laughs>